Dear colleagues, uh, we're going to make a... Kollegat, aloitamme kokouksen ilmoitusasioilla ennen kuin aloitamme hyväksymällä esityslistan. Minä luen tulkeilta tiedotusasian, niin tiedätte mistä on kyse. Luen sen nyt taas kollegoille jotka eivät tiedä mistä on kyse. To inform you that the dispute due to new working conditions having unilaterally uh, been uh, imposed on Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtajan tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 12.30. In this meeting have been requisitioned and are hence um, and they are saying that they are being forced to work. So to prove um, our solidarity in what we believe is a violation of the interpreter's right to strike,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 Ja nyt äh, tämä on luettu, selvä. Eli tietyt rajoitteet nyt pätevät tulkkaukseen tänään. Siirrytään nyt hyväksymään estyslista. Seuraavat muutokset kuitenkin luonnoksen kohta 5 on nyt tuo humanitaarisen avunvaihtolauselma kello 14. 14, kohta 14 viittaa Tunisiaan eikä Turkkiin. Siinä oli kirjoitusvirhe luonnoksessa kohta 33 on tuon Bulgaria valtuuskuntamatkaa kertomuksen esittely, jossa siis oli Frontexin yhteisoperaatio helmikuussa. Tätä kohtaa on pitänyt lykätään nyt sitten kohdat 34-35 pidetään varttia aikaisemmin kuin mitä ennakoitua, jos ei kukaan vastustaisi lista muutoksia, niin ne hyväksytään tulkkausjärjestelystä no mainitsin jo nämä neuvottelut ja lisäksi tulkkausta ei ole saatavilla kroatin, tanskan, maltan ja iirinkielellä, mutta kaikilla muilla kyllä. Sitten hyväksymme koordinaattorien suositukset työjärjestyksen artikla 205 mukaan. Esittelyitä on nimetty, käyn läpi. Ensinnäkin edustaja Stetina EPPstä on nimetty esittelijäksi neuvoston täytäntöpanopäätös, joka koskee automaattista tietojen vaihtoa Kroatian kanssa. Sitten Skripek on esittelijä erässä, yhdessä täytäntöpanopäätöksessä, joka liittyy psykoaktiivisiin aineisiin. Carlos Coelho EPPstä on esittelijä tekstissä, joka käsittelee Visse etusta. Sitten Ana Gomez on valmistelija Intan lohkoketju. Kertomuksessa Emilian Pavel. ST hän tässä lukee EPP minulla. Pahoittelut Emilian Pavel SDstä on valmistelija mietinnössä, joka käsittelee eurooppalaisen työsuojeluverkoston perustamista. Sitten Mikael Bonni on nimetty valmistelijaksi ITREN mietintöön aiheesta teollisuuspolitiikka, keinoäly ja robotiikka. Ovatko nämä koordinaattorin suositukset hyväksyttävissä? Kyllä. Sitten delegoidut ja täytäntöpanosäädökset saimme kaksi komission täytäpanopäätösluonnosta. 11.6. komission direktiivi tekniset erittelmät äh, näistä tällaisista hätätila-aseista. 12.6. komission direktiivi ja tekniset erittelmät, äh, ampuma-aseen merkinnät, ja tähän liittyy direktiivi 91477 EU e joka liittyy siis ampuma-aseiden hankintaan. Ja tässä siis muutetaan vuoden 1991 neuvoston direktiiviä. Edelleen kyse ampuma-aseista. No, näistä ilmoitettiin uutiskirjeen kautta, ja julkaistiin 15.6. ja vastustaa piti 20, tai pitäisi 25.6. mennessä – en niin ensimmäisellä 26.6. toista varten, jos haluatte esittää vastalauseen, niin ilmoittakaa sihteeristölle siis 25. ja 26.6. mennessä puolelta päivin viimeistään. Tänään pidetään koneäänestysvartti eli 11, joten muistakaa äänestyskorttinne. Ja täällä on neljä jäsentä paikalla. Kiitos. So. Selvä pyy. Kohta kolme. Trilogineuvottelukertomus. Tämä on vuosittaista budjettimenettelyä ja kyseessä on keskustelu budjettiluonnoksesta ensi vuodelle. Edustaja Viotti puhuu valiokuntamme painopistealueista. Ensin edustaja Viottina, no hän ei ole paikalla. Edustaja Chrysogonos on paikalla loistava. Edustaja Chrysogonos on Liben valmistelija. Thank you, German. Uh... Sorry, Mr. Chrysogonos, please. Anteeksi, edustaja Chrysogonos, olkaa hyvä. Uh, the European Union stands at the crit- Euroopan unioni on kriittisessä vaiheessa, kun tarkastellaan Eurooppa-hankkeen kehitystä. Oikea Kansalaisvapauksien, oikeuksien ja sisäasioiden täytäntöpano on tärkeässä asemassa. Hyvin toimiva eurooppalainen oikeudenvapauden ja turvallisuuden alue on ennakkoedellytys, jotta voidaan torjua rikollisuutta ja varmistaa se, että perusoikeuksia täytäntöön pannaan kunnolla EU:ssa. Tästä syystä niiden varojen määrä, joka on käytössä tällä alalla monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuonna 2019, budjetoidaan täysin. Koska meillä on jatkuvasti uusia haasteita ja EU-rajoilla on tulossa jatkuvasti uusia maantulijoita, me tarvitsemme riittämästi varoja, jotta eurooppalaisesta turvapaikkavirastosta voi tulla täydellinen Euroopan turvapaikka virasto, joka takaa perusoikeudet kaikille hakijoille. Tästä syystä on tärkeää myös tarjota Frontexille riittävä rahoitus, jotta se voi täyttää tehtävänsä täysin. Näin ollen turvapaikka, maahanmuutto ja integraatiorahaston 66 prosentin osuus, jota uusi Dublin voidaan rahoittaa, ja 175 miljoonan euron rahoitusosuus Kreikalle. Nämä molemmat ovat myönteisiä askeleita eteenpäin. Vuoden 2017 lopputulos, joka johti siihen, että alkoittiin uudelleen 275 miljoonaa euroa maksumäärän rahoina turvapaikka, maahanmuutto, integraatiorahastosta – joidenkin jäsenvaltioiden käyttöasteen aleneman seurauksena on otettu huomioon. Me tarvitsemme nyt yhden budjettikohdan jokaiseen tällaiseen tavoitteeseen, jotta voimme varmistaa sen, että Libe on valvovassa roolissa ja voi paremmin tehdä avoimaksi EU-rahoitusta. Kun puhutaan perusoikeuksien suojasta, täytyy korostaa sitä, miten tärkeää on rahoittaa riittäviä valvontamekanismeja oikeus- ja sisäasioissa. Koska perusoikeudet ovat hankalassa asemassa Euroopan unionissa tällä hetkellä on suositeltavaa, että Euroopan tietosuojavaltuutetulle ei tulisi antaa lisää varoja. Ja lisäksi olisi oleellista tarjota EU-liisalle riittävästi voimavaroja vuonna 2019 niin, että se voi rekrytoida tarvittavan henkilökunnan ja asiantuntevuuden, jota se tarvitsee eh, näiden tehtävien täytäntöönpanoon. Vaikka tämänhetkinen Euroopan komission ehdotus ei tätä sisällä monivuotisissa rahoituskehyksissä 2021-2027. Kun tarkastellaan sisäistä turvallisuusrahastoa, täytyy korostaa sitä, että oikeus- ja poliisiyhteistyön vahvistaminen terrorismin torjumiseksi ja muun vakavan rajoittavan rikollisuuden torjumiseksi, kuten myöskin verkkorikollisuuden torjumiseksi, ovat prioriteetteja libe valiokunnan Tämän seurauksena, kun tarkastellaan, miten tärkeä rooli sillä on erityyppisen rikollisuuden torjumisessa ja lisääntyneen yhteistyön lisäämiseksi kolmansien maiden kanssa Europolin täytyy saada riittävästi rahoitusta. Sama koskee myös eurooppalaisen huumausaineiden valvontakeskuksen rahoitusta. Euroopan unionin verkoston turvallisuusmandaatin laajentaminen pitäisi tapahtua, että voidaan torjua verkkorikollisuutta paremmin. Tämän lisäksi Eurojustin budjettia tulisi rahoittaa riittävästi, jotta voitaisiin kunnolla täyttää se tehtävät, kun koordinoidaan näitä tutkimuksia eh, eri toimivaltaisten viranomaisten välillä jäsenvaltioissa. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 selkeä vähennys rahoista Justice ja Eurojust-ohjelmiin ei ole hyvä asia. Tällainen vähennys ei ole hyväksyttävissä, kun huomioidaan millainen operatiivinen kasvu on olemassa ja millaiset poliittiset prioriteetit meillä on turvallisuuden ja oikeuden kohdalla. Toisaalta 4,9 miljoonan budjetin luominen eurooppalaiselle julkiselle syyttäjävirastolle on tärkeä kohta – oikeus- ja sisäkysymyksissä. Yhteenvetona mm, kun katsotaan kansalaisyhteiskuntaa, sisäasioita, oikeusasioita, niin riittävä panostaminen on tässä suhteessa tärkeää, jotta voidaan suojata ihmisoikeuksia ja solidaarisuutta, saada aikaiseksi yhteistä yhteistyötä ja lisätä demokratiaa. Kiitoksia. Kiitos. Vain yksi varustelija on pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Mamikins SDn puolesta. Ah, edustaja Viotti on paikalla, anteeksi. Olkaa hyvä. Uh, siis Mamikinsin jälkeen. Kiitos. Haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää nämä kolme asiaa tässä tekstissä ovat. Tai sen siis vuoden budjetissa ensinnäkin kaikki kaikkien hakijoiden prosessuaaliset oikeudet ja sitten muut toimet, joilla tuetaan kotoutumista pakolaisille. Sitten toiseksi Libe-valiokunnan pitää pystyä valvomaan tätä rahoitusta ja avoimuutta pitää edistää. Lisäksi pitää myös taistaa sen eteen, että on vahvaa tukea EDPSlle muun muassa – ja tässä pitää perusoikeuksellisesti suojella. Valiokunnan pitää korostaa sitä, miten tärkeää tämä on. Sitten koko tekstistä haluaisin korostaa libe-aiheita, Kodissa jotka ovat 11 ja menevät 14 asti 29-35 ja 46-48. En nyt käy niitä kohtia läpi, mutta tämä on hyvin tärkeää esittelylle tiedoksi. Kiitos. Kiitos. Thank you, Mr. Mamikin. Kiitos edustaja Mamikin. Sitten annan puheenvuoron budjettistille Daniele Viottille. Ja no Chris Chrysogonos, haluatteko käyttää puheenvuoron tämän jälkeen? Ette. Selvä. Okay, so it... Selvä. Eli sitten voitte tehdä päätelmät sitten, käydään tämä kohta läpi. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja suoka anteeksi, että saavui vähän myöhässä. Niin, Brysselin liikenne nyt on mitä on, eli pyydän anteeksi valiokunnalta ja haluaisin kiittää kutsusta tulla käymään tätä keskustelua. Olen jo käynyt valiokunnissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, tavata kollegoita eri valiokunnissa. Kaikissa valiokunnissa on omat painopistealueet ja kiitos myöskin kirjeestä, jonka lähetitte minulle 25. toukokuuta. En nyt tietenkään lue sitä täällä. Sain kirjeen puheenjohtajalta, mutta siinä on pari-kolme aihetta, joista haluaisin puhua. Uskon, että olisi tarpeen investoida näihin tavoitteisiin. Eli kun ajatellaan maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita, EASosta ollaan tekemässä varsinaista virastoa. Minä tuen tätä tavoitetta, mutta se on hankala saavuttaa, kun ajatellaan taloutta ja myöskin EUn budjettia. Eli Amifissa AMIF-rahastossa on neljä budjettikohtaa, joista yksi on varattu nimenomaan etsintä- ja pelastustoimiin merialueilla. Tämä on poliittinen ratkaisu, jota tuen ja tietysti pyrimme tekemään oman osuutemme, kun käymme keskusteluja sovittelussa, mutta – meidän täytyy yrittää saada nämä mukaan seuraaviin rahoituskehyksiin. Sitten ulkoiset toimet. No Frontexille pitää antaa riittävästi rahoitusta. Ja Enisan tarvitaan lisää henkilöstöä, koska se on saamassa lisää tehtäviä. Tästä olemme olleet hyvin selviä budjettivaliokunnassa ja koko Euroopan parlamentissa. Olemme aina pyytäneet jäsenvaltioilta että aina kun tulee uusia tarpeita, niin silloin tarvitaan uutta tuoretta rahaa. Eli jos komissio määrää uusia tehtäviä, niin silloin tarvitaan uutta henkilöstöä ja uutta rahaa. Ei ole niin, että virastot tekevät jatkuvasti enemmän työtä ja vähemmällä henkilöstöllä. Sitten sisäinen turvallisuus, poliisi ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä tulee vahvistaa Meillähän on kaikkia ympäristörikoksia, ihmiskauppaa ja esimerkiksi Eurojustia pitää rahoittaa, uutta EPPOa ja Europolia. Vielä maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista. Meillä pitää olla oikeus perusta ja meillähän on väline humanitaarisiin tarkoituksiin. Näihin saattaa liittyä sitten ongelmia, kun neuvottelemme budjetista Lisärahoitusta tarvitaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja majoittamiseen. EASosta jo puhuttiinkin. Rajavalvonnalle pitää myöskin antaa riittävästi resursseja ja henkilöstöä. Sitten virastojen rahoituksesta. Muistatte varmaan, että viime vuonna Sovittelussa teimme työtä. joka liittyy Eurojustiin, Europoliin. Siellä on hiukan korotettu resursseja henkilöstökuluihin. Ja tänä vuonna pyrimme tietysti jatkamaan tätä. Mutta neuvosto varmaankin pyytää, että muissa virastoissa vähennetään henkilöstöä. Ja haluan tehdä tämän selväksi. Jos resursseja ei lisätä neuvostossa, niin silloin on se riski, kun ajatellaan pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Eli nämä asiat täytyy tehdä selväksi. Ja sitten lopuksi vielä poliittinen huomio. Kuten tiedätte, me vastaamme suuresta osasta näistä pyynnöistä, joita tulee kansallisvapauksen valiokuntaan, mutta meillä tulisi olla uudenlainen sopimus neuvoston kanssa. Nyt vaikuttaa siltä, eikä tämä mikään ole yksittäistapaus. Ja nyt Italiassa on uusi hallitus, ja tiedämme mikä nyt sen asenne on. Eli jos neuvosto pyrkii yhä enemmän hallinnoimaan maahanmuuttoa, niin silloin siihen pitää varata riittävästi resursseja. Ei voida vaatia, että komissio ja parlamentti hoitavat uusia tehtäviä, perustavat uusia hankkeita – jos ei ole rahoitusta saatavilla. Tämä on asia, josta me emme voi tinkiä, ja tämä koskee koko Euroopan parlamenttia varmaankin. En nyt pidä tästä termistä, mutta tämä lisää populismia ja myöskin populistisia hallintoja mutta uusiin tehtäviin tarvitaan lisäresursseja. Tämä nyt on minun tavoitteeni. Eli pyrin saamaan mahdollisimman paljon tukea. Haluan, mahdollisimman moni kollega tukee mandaattia kolmikantaneuvotteluihin, koska silloin esittelijällä on voimakas neuvottelutilanne. Enkä nyt ajattele pelkästään poliittisia ryhmiä, vaan myöskin yksittäisiä valiokuntia. Eli tämän halusin tehdä täysin selväksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos Daniele. Estit asiasi erittäin hyvin. Tämä tehtiin hieman poikkeavalla tavalla. Pahoittelut edustaja Jesekille, joka oli aikaisemmin sanonut, että hän on Alden esittelijä. Jos haluaisitte nyt esittää kantanne. Alden puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun käytiin keskustelua sen kirjan sisällöstä, joka Libeako lähettää budjettivaliokunnan puheenjohtajalle, tein selväksi sen, että meidän täytyy asettaa prioriteettimme oikein. Ja uskoakseni, että kun kysymys on oikeus- ja sisäasioista, meidän täytyy varmistautua siitä, että eturintamassa olevat jäsenvaltiot, jotka joutuvat työstämään valtavat määrät turvapaikanhakijoita saavat tukea EASolta ja Frontexilta. Tiedän, että meillä on uusi lainsäädännöllinen väline ja herrasmies-sopimus siitä huolimatta. Haluaisin, että tämä kuitenkin olisi lopputuloksena tämän trilogiprosessista, tästä trilogiprosessista. Tämän lisäksi on tärkeää, että riittävästi varoja suunnataan ihmiskaupan torjumiseen. Monet maat ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni ei tue niitä riittävästi ja siitä syystä vaikka on hyvä, että vaikka näitä varoja on suunnattu turvapaikkakysymyksiin, minun mielestäni lisärahaa täytyisi suunnata Frontexille, jotta voitaisiin auttaa jäsenvaltioita, joilla, joilla on ulkorajavalvontaa. Myös joustovälinen käyttö on erittäin tärkeä myös vuonna 2019, jotta voidaan täydentää ja täytäntöön panna politiikkaa toimintoja kohdan kolmealaisuudessa budjetista. Budjettivaliokunnan suositusluonnoksissa, kun kysymys on trilogista ja turvallisuuskysymyksistä, nämä eivät ole etusijalla, riippumatta siitä, että tämä politiikan ala on yleisesti ottaen alirahoitettua. Olemme saaneet nähdä, että maahanmuuttokysymyksillä on mahdollisesti epävakauttava vaikutus joihinkin jäsenvaltioihin ja koko unioniin. Ja vaikka innovointia tehdäänkin muilla budjettialueilla EU-budjetissa, jos me emme tätä maahanmuuttokysymystä ratkaise, niin se voi johtaa suuriin häiriöihin ja voi olla, että me kykene edes pohtimaan innovointia. On selvää, että komissio on tämän ymmärtänyt ehdotuksessaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten kokonaissummat, joiden tavoitteena on suojata ulkorajoja miltei kolmiskertaistuvat 33 miljardin euroon. Muilla rahoitusalueilla osakkeessa kolme haluaisin painottaa myös sitä, miten tärkeää rahoitustuki on verkkorikollisuuden torjuntaan ja radikalisoitumisen ja rikollisuuden torjuntaan, kuten myöskin kriisihallintaan. Sisäisen turvallisuuden budjetin vähentäminen ja poliisi- ja oikeusyhteistyön rahoittaminen on tärkeää. Samalla on hyvä, että EU-lisärahoitusta on lisätty miltei sadalla miljoonalla eurolla. Koska odotamme yhteensopivuusverkoston tulevan toimintaan vuonna 2019, EU-lisällä täytyy olla riittävästi resursseja ja henkilökuntaa, jota se voi viedä loppuun tuon lisätehtävän, johon, joka sillä on. Meillä ei ole riittävästi resursseja kaikkien niiden Tavoitteen täytäntöönpanoissa, jota tämänhetkisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä on jäljellä. Tästä syystä meidän täytyy keskittyä siihen, että resurssit allokoidaan varsinkin maahanmuuttokysymyksiin, jotka muuten saattavat vaarantaa koko unionimme tulevaisuuden. Odottelen eh, Liben lausuntoluonnosta vuodesta 2019 budjetista, jota voimme jälleen kerran painottaa prioriteetteja. Kiitos. Thank you, Mr. Jezek. Um... Kiitos, edustaja Jezek. Niin kyllä tästä kannattaa keskustella lisääkin, totta kai edustaja Viotti varmasti halusi vastata, mutta keskustelu pitää päättää tähän, koska Kreikan muuttoliikepolitiikasta vastaava ministeri on tulossa ja hänellä ei ole paljon aikaa sitten äänestys, joten kiitos edustaja Viotti panoksesta. Kiitos myös varustelijoille, edustaja Chris Ogonos, kiitos lausunnosta. Kiitos varjoistelijat, kiitos, kiitos. Kreikan ministeri lienee saapunut paikalle. Onko tämä parlamentin minuutti, jolloin hän tulee? No, kollegat. Yeah, told one minute, No kuulemma minuutti, kaksi minuuttia sitten sanottiin minulle, joten no, heti kun hän tulee paikalle, niin aloitetaan sitten, koska sille ei ole paljon aikaa, ja sitten äänestykset Colleagues, we can move now. Kollegat, siirrymme kohtaan neljäistyslistalla. Lämpimästi tervetuloa Dimitrios Vitsas, Kreikan uusi muuttoliikepolitiikasta vastaava ministeri. Tämä on tärkeä. Tietysti haluamme nähdä uuden ministerin joka tapauksessa, mutta tämä on erityisen tärkeää nyt kun on tämä pakolaisten päivä. Kiitos hänelle ja hänen ryhmälleen aikaisemmasta yhteydenpidosta ja tapaamisista monet muutkin kollegat tiedän äh, tuntevat ministerin erittäin hyvin. Keskustelimme eilen ja tiedän, että haluamme kuulla ministeriltä tästä makrotason toiminnasta ja näitä suuren tason ilmiöitä, jotka ovat meneillään neuvoston kokous on ensi viikolla. Lisäksi on monia muitakin asioita, joita tapahtuu Kreikassa tällä hetkellä, jos ajatellaan turvapaikkatoimia, ja monia muita asioita, IOsta. kollegoilla on paljon kokemusta. Varmasti mielelläni käytte keskustelua kollegoiden kanssa tänään näistä aiheista. No, pitkä alu, tai ei kovinkaan pitkä alustus, mutta että kollegat voivat esittää kysymyksiä sitten vielä. Nyt on tänään maailman pakolaispäivä, joten oli tämä lyhyt video, jonka halusitte esitellä ja katsomme tuon videon nyt. Is that right? I'm gonna watch. Oliko näin? Katsotaanko se nyt? Halo. Video? Kyllä, sieltä se tulee. Tarkistin vain. Niin. Live-valiokunnan saumaton yhteistyö.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 Um, Kiitos ministeri, jos voisitte nyt esittää alustuksen ja sitten voimme keskustella. Kiitos. Kiitos. Puhun kreikkaa. So my impressions were, uh, and, uh, will be, I... Eli haluan kertoa teille, mitä tapahtuu Euroopassa ja Kreikassa juuri nyt. Proedre, Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα σήμερα που τιμάμε την παγκόσμια. Puheenjohtaja, on ilo ja kunnia tänään maailman pakolaispäivänä saada puhua teille valiokunnassanne. Ja haluaisin toivottaa hyvää huomenta valiokunnan jäsenille. Euroopan parlamentin rooli, kun hallinnoidaan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiä, kun muistetaan yleiseurooppalaista politiikkaa pakolais- ja maahanmuuttoasioissa on olennaisen tärkeä ja ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Politiikan pitää kunnioittaa yhteisiä eurooppalaisia arvojamme sekä ihmisoikeuksia ja se perustuu eurooppalaisiin perussopimuksiin ja kansainvälisen oikeuden sopimuksiin. Haluaisin keskittyä muutamaan asiaan. Kun ajatellaan tätä ilmiötä tällä hetkellä, haluaisin jakaa minun kantani siitä, mitä kehityskulkuja on nähty Dublin 4 kanssa ja myös puhuisin Kreikan tilanteesta, miten käsittelemme tilannetta, mitä suunnittelemme tämän vuoden jälkipuoliskolla ja ensi vuodelle. Mutta ennen kuin käsittelen noita aiheita, haluaisin jakaa kanssanne erään ajatuksen. Yhteinen eurooppalainen polku. Euroopan unioni vaatii jatkuvaa vuoropuhelua, eteenpäin katsomista ja tietysti myös kompromisseja. Mutta kaikki tuo, se pitäisi syntyä yhteiseltä pohjalta, sillä muuten palataan lähtöruutuun. Ennen EUta ei ollut yhteisiä arvoja, yhteisiä sääntöjä eikä yhteisiä perustavanlaatuisia sopimuksia ja tuo on se tärkeä kysymys, joka pätee ja jolla voidaan vastata myös näihin pakolaiskysymyksiin. Geneven yleissopimus, New Yorkin pöytäkirja ja muut sopimukset, pätevätkö ne vai eivät? Kun puhutaan solidaarisuudesta, minkä tyyppisestä solidaarisuudesta puhutaan? Solidaarisuudesta kohti ihmisiä, ja senpä vuoksi yhteistyöstä valtioiden ja yhteisöjen välilläkö, jotta voidaan auttaa näitä ihmisiä, vai puhummeko solidaarisuudesta valtioiden välillä, jotta voidaan välttellä vastuuta, jolla tämä, tätä aihetta käsiteltäisiin. No vastauksena näihin kysymyksiin pitäisi olla oppaanamme ja eri toimenpiteisopimukset saavat vastauksensa juuri tästä No minun vastauksenihan tietysti olisi ensimmäinen, jonka mainitsin. Haasteet, joita kohtaamme maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä vaativat yhteistyötä kaikkien välillä, jotka ovat tässä mukana perustuen kansainväliseen oikeuteen, solidaarisuuteen ja vastuunjakoon. Olemme vielä kaukana tuosta tavoitteesta, koska kaikki Euroopan maat ja kaikki poliittiset voimat eivät jaa samoja kantoja, joten mikä on tavoite? No ei sen vähempää kuin se, että olisi institutionalisoitu eurooppalainen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka, joka sisältäisi seuraavat seikat. Ensinnäkin turvalliset, oike- turvalliset lailliset maahanmuuttoreitit, muuttoliikereitit pakolaisille, joten he tarvitse käyttää salakuljettajia. Toiseksi reilu ja kestävä oikeudenmukainen yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka on kriisin kestävä ja joka ei aseta taakkaa vain niille jäsenvaltioille, jotka ovat ulkorajoilla. Ja sitten kolmanneksi parannettu yhteistyö kolmansien maiden kanssa, jotta voimme puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin. suoraan sanottuna kehityssuunnat eh, laimassa eurooppalaisessa kontekstissa eivät eh, ole olleet myönteisiä rajojen Yhteenotot ja sodat jatkuvat, eh, eikä vaikuta siltä, että ne ovat päättymässä pian. Sosiaalinen ero, eriarvoisuus vain lisääntyy ja olemme erityisesti huolissamme siitä, mitä olosuhteet huononevat pakolaisille ja siirtymään joutuneille ihmisille. Libanonissa, Jordanissa, Syyriassa ja Turkissa muun muassa – viimeisimpien UNHCRn ja IOMn mukaan. Vastaukset näihin haasteisiin piilevät yhteistyössä meidän kaikkiemme välillä. Euroopan pitää korjata nämä haasteet. Uudelleen sijoittamisen pitää olla tärkein väline, kun hallinnoidaan maahanmuuttovirtoja. Kunnianhimoinen uudelleen sijoittamisohjelma heikentäisi salakuljettajien toimintaa – ja verkostoja tarjoaisivat. Eh, niille, joilla on oikeus tulla tällaisesti, voivat myös tulla. Meidän pitää lisätä ponnisteluja, meidän pitää taistella jatkuvasti salakuljettajia vastaan, ihmiskauppajia vastaan, jotka käyttävät hyväkseen ihmisten epätoivoa. Yksi tärkeimmistä taista tällä hetkellä on kysymys, joka liittyy siihen, että tarkistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja Dublin-asetusta. No suoraan sanottuna Kreikka tukee päätöstä, joka on tehty Euroopan parlamentissa minusta. Meidän kantamme ovat samat periaatteessa tässä ja oli hienoa nähdä tämä kirje, jonka puhemies Tajani lähetti Kreikan pääministerille – Eli että jäsenvaltiot vetäisivät samaan suuntaan. sinne, se pyrittiin varmistamaan. Sanoisin, että tuotahan haluammekin saavuttaa. Toisin sanoen se, mitä Euroopan parlamentti on saavuttanut. Mutta samalla tiedämme, että neuvoston tasolla näin ei ole. Usein Euroopan neuvosto saa ollaan päätymässä umpikujiin. Kreikan kanta on, että meidän pitää tukea ponnistelua, joita Bulgaaria puheenjohtaja tekee, kun se on tehnyt kompromissiehdotuksia, edistyksiä kompromisseja, jotka voisivat olla kestäviä. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että tämä on perusta keskustelu huolimatta siitä, että on monia eri näkökantoja. Bulgarian asiakirja on siis keskustelun pohja, kuten sanoin, ei mene samaa mieltä niin JSVltä kanssa, että meidän pitäisi mennä kokonaan taaksepäin ja palata lähtöruutuun. Ja toinen hyvin tärkeä kysymys, jota painottaisimme, on se, että tarvitsemme painetta Euroopan parlamentilta enemmän kuin tähän astikin jopa, jotta voimme nopeasti siirtyä kolmikantaneuvottelumenettelyyn, eli että saisimme yhteisen ratkaisun tähän. Ja lopuksi olemme sitä mieltä, että meillä on tämä paketti, jossa on seitsemän lainsäädäntöehdotusta, se saapui pakettina ja sitä pitäisi käsitellä pakettina myös. Ja tuolta pohjalta meistä tuntuu, ettei sitä pitäisi hajoittaa pieniin palasiin lähitulevaisuudessa. Viisi jäsenvaltiota on ei turintamassa ulkorajalla yrittäneet työstää näitä kysymyksiä yhdessä. Perustimme 13 asiakirjaa neuvostossa, neljä niistä on hyväksytty, yhdeksän on hylätty. Kaikki tämä tapahtui parisen kuukautta sitten. Siinä on ollut vaaleja sitten välissä. Ilmapiiri on hieman muuttunut, mutta uskomme, että nämä 13 kantaa 13 neuvoston päätelmä, jotka vastaavat Euroopan parlamentin kantoja, pitäisi hyväksyä. Kuitenkin keskustelussa meistä hyvä, jotta voimme päästä ratkaisuun, mutta on eri kantoja, joita nämä ulkorajamaat ovat estäneet, koska nämä etyritämässä olevat maathan kantavat suurimman taakan. Joten toistan vielä kerran, on äärimmäisen tärkeää meille, että jaettaisiin eikä tulisi lisäpainetta niille jäsenvaltioille, joihin muuttumassa tulevat ensimmäisenä. Tarvitaan näitä menettelyitä, Nykymu- tuot, mutta siis nykymuotoiset menettelyt eivät voi jatkua. Meidän pitää myös listata toimintaamme. Ei kannata, kannata antaa tietyille jäsenvaltioille rahoitusta – ja sitten, sitten antaa heille koko taakka. Tätä vastuuta pitää jakaa. Eurooppa voisi sen kestää. Ja olemme tarkastelleet Euroopan parlamentin ehdotuksia ja ideoita. Ne ovat minusta hyvin myönteisiä. Siinä oli kantama, mitä tulee Dubliniin – nyt haluaisin viitata tilanteeseen Kreikassa. näette videon tuossa äsken. Nyt ei ole enää vuosi 2015. Keskustelu on parraikaa käynnissä EU:ssa, mutta emme tule peruuttamaan myöskään vuoteen 2015. Meillä ei ole siihen mahdollisuutta, koska keskustelu tällä hetkellä Euroopassa – ei liity niinkään jakamiseen, vaan ikään kuin huomenna olisimme taas vuodessa 2015, meidän pitää hylätä tuo, koska se muuttaa agendaamme, mikä on tärkeä kysymys. Vuonna 2015 tilanne oli kiireinen, oli hätätilanne käynnissä, mutta nyt tilanne on hyvin toisenlainen kuin kolme vuotta sitten. En sano, että hankaluuksia ei enää olisi, kyllä niitä on, mutta jos ajatellaan siltä tilannetta ja nykytilannetta, niin kyllähän olemme siinä välissä edistyneet paljon. En nyt halua maalalla mitään ruusuista kuvaa tilanteesta, mutta on 60 000 pakolaista ja maahanmuuttajaa Kreikassa. 16 heitä, 16 000 saarilla sitten Turkista työiden määrä lisääntyi jälkipuoliskolla 2017 ja se on jatkunut tämän vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena. En nyt mene näihin tarkkoihin lukuihin, mutta valtavasti lisäystä oli erityisesti huhtikuussa, erityisesti maarajallamme. Ja tuo on luonut valtavaa ongelmaa Kreikan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmille erityisesti Egean saarilla ja Eurosjoen alueella jatkuvasti olemme olleet yhteydessä Euroopan komission, komissaari Avramopuloksen ja Bulgariaan, neuvoston puheenjohtajamaahan ja sitten myös turkkilaisiin kumppaneihimme. Kaksi korkean tason teknistä kokousta järjestetty yksi Istanbulissa, yksi Ateenassa. Ja kokousten lopputulema oli, että no, maahanmuuttovirat palasivat eh, 18. toukokuun tasolle, toisaalta ne laskivat eh, 6600 pakolaista tuli Kreikkaan huhtikuussa, 3500 toukokuussa ja 1105 tähän asti tai 15.6. mennessä, eli ymmärrätte nämä erot. Kreikan puoli haluaa todistaa yhteistyötä EUn kanssa ja Turkin kanssa, kun hallinnoidaan maahanmuuttovirtoja Tuossa äskettäin on keskusteltu myös niin sanotusta Adrian ja Länsi-Balkanin reitistä. Ja haluaisinkin korostaa tässä yhteydessä, ettei ole mitään tietoja tukemaan tuota väitettä, mitä meihin tulee. Ei ole mitään siirtymistä Kreikasta edelleen naapurivaltioihin ja Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Joten pyytäisimme, että, että, että nämä väitteet perustuisivat faktoihin meidän lukujemme mukaan. 2017 koko sinä vuonna vain 18 pyyntöä tuli Albaanista, 180 pyyntöä Albaanista ja 2018 on tullut vain kolme pyyntöä takaisin ottoa varten. Tällä hetkellä suurin huolenaiheemme on mahdollisimman pian helpottaa tilannetta itäisellä Egeanmerellä, saarilla, Lesboksella ja Samoksella, jotka ovat, jos joihin tulee eniten maahanmuuttajia, johtuen maantieteellisestä sijainnista Euroopan ulkorajoilla. Liian väestömäärä näillä leireillä aiheuttaa ongelmia, jos ajatellaan – elinoloja pakolaisille maahanmuuttajille sekä myös paikallisväestöille saarella itsessään. Turvapaikan hakijoita meillä on eikä pelkästään pakolaisia ja maahanmuuttajia. Kyse on turvapaikan hakijoista, tämä pitää muistaa. Eli mitä pitää tehdä on nopeuttaa turvapaikkamenettelyjä kunnioittain täysin turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Hyväksyimme uuden turvapaikkalain toukokuussa. Se perustuu kolmeen pilariin. Ensinnäkin se, että kodifioidaan yksilöstä hallinnollista ja oikeudellista menettelyä. Tämä nopeuttaa eri menettelyitä, jotka auttavat noudattamaan Kreikan, pitäytymään Kreikan sitoumuksia ja yhtä paremmin suojella turvapaikanhakijoita itseään. Ja lisäksi tätä huomioon ne pakolaiset, jotka ovat Kreikassa ja huomioiden omat kansainväliset sitoumuksemme ja arvomme. Yksi laki ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkia näitä ongelmia. Meidän pitää lisätä hallinnollisia toimia myös. Sen vuoksi 400 ihmistä lisää on tullut työskentelemään turvapaikkayksikköihin ja 12-20 määrä on lisääntynyt vuonna 2018, jos ajatellaan pakolaiskomiteoita, jotta on sitten 30 yhteensä ensi vuonna. Sitten tärkeä kysymys, jota käsittelemme, joka tietysti ratkaistaan nyt, on liittynyt tulkkaus palveluihin ja sen tarpeeseen en nyt mene yksityiskohtiin. Voin vastata, jos teitä kiinnostaa. Lisäksi myös vastaanoton olosuhteita pitää parantaa, jotta voimme vastata näihin tarpeisiin. Tässä yhteydessä olemme tarkistaneet käytänteitämme ja myös rahoitussuunnittelua tämän vuoden jälkipuoliskolle. Päivitettyyn rahoitussuunnitelman olemme jättäneet Euroopan komissiolle tästä ja lisäksi myös ensi vuodelle. Juuri nyt Kreikassa Meillä on ihmisiä, jotka asuvat 27 valtion ylläpitämässä fasiliteetissa seitsemän uutta tällaista tilaa ollaan. Esteohjelman puitteissa puitteissa 20 000 ihmistä asuu asunnoissa yhdessä, tai siis tässä on mukana myös YK ja sitten 30 000 lisäpaikkaa haluamme saada tämän vuoden loppuun mennessä rakennettua. 300 paikkaa yksin tuleville lapsille on ollut tällä hetkellä on 1956 paikkaa ja haluamme lisätä tuota lukua 3000. Me haluamme heinäkuussa saada 2000 haavoittuvaista ihmistä siirtyä saarilta mantereen puolelle Kreikassa ja samalla syyskuun loppuun mennessä haluamme saavuttaa tilanteen, jossa ei olisi yli 10 000 ihmistä saarilla. Alaikäiset pakolaiset muuttajat ovat lain myötä julkisissa kouluissa ja erityisluokissa. Tämän suunnitelman hyväksyi koulutusministeriö. Lopuksi olemme aloittaneet myös kotouttamisohjelman, joka toimii erinomaisesti. Tessalonikissa, Museo Vatiassa on pilottihankkeita käynnissä. Tässä, tähän liittyy kolme seikkaa. Kreikan kielen oppiminen, taitojen tunnistaminen ja myös työmarkkinoille pääsy, jos ajatellaan pakolaisia ja maahanmuuttajia. Haluamme tilapäisohjelmia myös niille ihmisille, jotka ovat saaneet turvapaikan 5000 paikkaa kuudelle kuukaudelle, jotta päästään kotoutumisohjelmiin. Joten, hyvät naiset ja herrat, kollegat, Eurooppa on tienristeyksessä kohtaamme suuria haasteita. Vastauksemme, lähestymistapamme näihin kysymyksiin tulee määrittelemään EUn tulevaisuuden ja sanon tämä nyt selvästi. Tämä tulee määrittämään Euroopan suunnan. Ovatko ne ihmisoikeudet, arvot, solidaarisuus vai nojaako Eurooppa kohti rasismia ja muukalaisvihaa. Tämä ei ole tosiaan, joka tullaan määrittämään, vaan myös koko Euroopan tulevaisuusunionia tullaan määrittämään, joten meidän pitää eurooppalaisia arvoja puolustaa kaikin keinoin varmistaa, että, kun, että kunnioitetaan päätöksiä meidän pitää kunnioittaa solidaarisuutta muita ihmisiä kohtaan. Tähän hän Eurooppa rakentuu. Euroopan parlamentin rooli ja live rooli näissä kysymyksissä – on elintärkeä enemmän nyt kuin koskaan aikaisemmin. Sitäpä syystä teidän tehtävänne, teidän kunkin tehtävä on niin tärkeä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos ministeri nyt kysymyksiä valiokunnan jäseniltä. Aloittaisin itse tuon prosessin ja No, mainitsit, että on no, ikään kuin eturintamassa olevat maat, niissä olevat maat, joiden kanssa teette yhteistyötä. Kreikka on yksi noista maista. Nopeasti kysyisin, jos kuulette, oletteko kuulleet mitään Dublin, no, no, Dublin ehdotukset, eh, jotka eivät ole linjassa sen kanssa, mitä sanotte, että mikä on parlamentin kanta, jota Kreikkakin on lähellä esimerkiksi, jos ajatellaan säilönotto säännöksiä, ja offshore-prosessointi. Oletteko kuulleet tästä mitään kantoja? Olen kuulleet kollegoita, jotka ovat mukana näissä asioissa. Jos ette, niin ei se mitään. Mutta kun olette neuvoston jäsen, olisin tietää. Ja sitten toiseksi nuo hallintoviranomaiset ja budjettikysymykset. Mikä on tilanne tällä hetkellä, jos ajatellaan, kun näitä rahoituskysymyksiä hoidatte tästä on, tulee vielä yksityiskohtaisia kysymyksiä, joten altetaan sitten luettelosta, jos kaikki voisi pitäytyä kahdessa minuutissa edustaja Lopes Aguilar. Olkaa hyvä. Oh. Thank you, minister. Kiitoksia ministeri, että olette paikalla. Kiitoksia tästä alustuksesta. Kiitoksia siitä, mitä Kreikassa on tehty tämänhetkisessä tilanteessa. Nyt teille aika pitää puheita. Puheita on jo pidetty. Esimerkiksi parlamentin täysistunnossa on puhuttu monta kertaa maahanmuutosta. Meidän täytyy nyt puuttua tiettyihin yksittäisiin kysymyksiin. Ministerihän on neuvostossa, jossa ongelma on. Sanot ihan oikein, täällä Euroopan parlamentissa on liittolainen, jonka kanssa voidaan käsitellä tätä ongelmaa ja saada aikaan muutoksia. Euroopan unionin eli neuvoston toiminta tähän mennessä on ollut täysi fiasko. Eli kuinka todennäköistä on, että tällä kaudella saataisiin vielä aikaan jonkinlainen liittouma neuvostossa, jotta päästäisiin eteenpäin näiden muutosten osalta – meidän täytyy muuttaa hetkistä turvapaikkajärjestelmää, siis Dublinia. Jaettu vastuu. Millaisia mahdollisuuksia Kreikalla ja muilla jäsenvaltioilla on, mukaan lukien Espanjan uusi hallitus, viedä eteenpäin Tällä hetkellähän Dublinin asetus on jumissa, koko turvapaikkajärjestelmä on jumissa. Mitään edistystä ei tapahdu, ei vastaanotossa, ei menettelyissä, ei uudelleen sijoittamisissa, ei missään lainsäädännön osassa, joka liittyy turvapaikkajärjestelmään. Eli Dublinin asetuksen takia edistystä ei tapahtu, mutta onko mahdollisuutta, että ennen lainsäädäntökauden loppua tapahtuu jotain edistystä ja mitä mieltä olette siitä, Eli minkä tyyppistä apua parlamentti voisi antaa tässä asiassa? Seuraavaksi siis Spinelli. Kaikille kaksi minuuttia. Eh, Minäkin haluaisin kiittää ministeriä ponnisteluista, joita on tehty jo vuosikausia hankalissa talousoloissa. Kysymykseni liittyy luonnokseen mahdollisesta sopimuksesta neuvostossa liittyen Dublinin asetukseen. Tässä on selkeästi puhuttu turvapaikkapolitiikan ulkoistamisesta ja alueellisista vastaanottokeskuksista yhteistyössä UNHCRn kanssa – Eli kyse on järjestelykeskuksista Euroopan ulkopuolella. Ja haluaisin tietää, mikä on Kreikan kanta tähän kysymykseen. Mielestäni tähän politiikkaan sisältyy suuria vaaroja, koska menettelyt, joilla erotellaan turvapaikanhakijat ja elinkeinopakolaiset, niin nämä menettelyt eivät ole nopeita. Ja kolmansissa maissa on lakeja, jossa hyväksytään nämä ehdotukset. Tässä ei puhuta uudelleen sijoittamisista eikä turvallisista lähtömaista, kun ajatellaan kansainvälistä oikeutta. Eli haluaisin tietää, mikä on Kreikan kanta ja minkä tyyppisiä alliansseja haluaisitte luoda? Todennäköisesti Espanja tukee tätä, mutta ei kuitenkaan maa, johon nämä pakolaiset ensimmäinen saapuvat, eli Italia. Eli ikävä kyllä Italia ei tätä varmasti tue. Kiitos. Thank you, Barbara. No... Kiitos, Barbara. Sitten Pagara Tunda Ruiz. Mrs. Pagatandua Ruiz, please. Thank you. Perdone, es que como en el apellido <laughs> a veces es difícil. Niin, se on tosiaan aika hankala tämä minun sukunimeni. Niin- yeah, so... Kyllä se ääntämys siitä minulla paranee vielä. No, pero yo un poco... Niin, kyllä se paranee, mutta en ihan ymmärtänyt kuitenkaan. No, mutta kuitenkin kiitoksia, että olette paikalla. Meidän täytyy nyt miettiä, mikä on EUn tulevaisuus. Olitte oikeassa ihan kaikessa, mitä sanoitte. Kreikalla on yksi suurimmista taakoista, ja yhteiset rajat ovat yhteisiä. Ja jos meidän täytyy hoitaa yhteisiä haasteita, niin ne täytyy hoitaa yhdessä. Me emme voi jättää teitä yksin tässä tilanteessa. Te puhutte näistä 60 000 ihmisestä Kreikassa, niin meidän täytyy tehdä näistä luvuista ja tilanteista näkyviä maissamme. Kansalaisemme eivät nyt näe tätä tilannetta samalla tavalla kuin vielä 2015-2016. Eli minkä maan kansalaisia lähinnä on tullut Kreikkaan? Ja mikä on prosenttiluku, kun ajatellaan alaikäisiä? Tehän sanoitte, että kolmelle tuhannelle alaikäiselle on harattu paikka. Ja sitten puhuitte koulunkäynnistä ja siitä, että alaikäiset voivat käydä koulua. Mutta kuinka moni heistä käy siis prosentuaalisesti? Sitten puhuitte siitäkin, että meidän täytyy saada neuvotteluita eteenpäin neuvostossa. Ja kertokaa, mitä me voimme tehdä, jotta mekin voimme korostaa sitä, että Kreikka ei saa jättää yksin – tämän taakan kanssa. Sitten puhutte Kreikan saaristosta ja ongelmista, joita siellä on syntynyt. Eli millä tavalla voimme auttaa teitä näissä kysymyksissä? Eli kertokaa meille, koska me emme saa kaikkea tietoa. Eli hyödyntäkää tätä tilaisuutta ja kertokaa, mitä voimme tehdä auttaaksemme teitä. Kiitos. Kirkos, please. Kiitos edustaja, edustaja Kirkos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ministeri, tehän ymmärrätte, miten tärkeä teidän läsnäolonne täällä tänään on, varsinkin kun tarkastellaan sitä, mitä juuri edellinen puhuja totesi. Meillä ei ole riittävästi tietoa. Me, teillä on täällä liittolaisia vasemmistossa, oikeistossa ja keskustassa, mutta te tarvitsette lisää yksityistietoja komissiolta. Näin voimme vain tukea teitä riittävästi. Ja voimme myös tiedottaa muille maille siitä, mitä tarkalleen ottaen Kreikassa tapahtuu. Merkel ja Macron, olemme kuulleet paljonkin siitä, että he eivät kommentoineet laikkaan yhteistä Euroopassa turvapaikkajärjestelmää. Mitä tällä rintamalla tapahtuu. Ja toiseksi, jos näin ei tapahdu Bulgarian puheenjohtajakauden aikana, mitkä ovat ne näkö- äh, todennäköisyydet, että jotain tapahtuu sitten Itävallan puheenjohtajakaudella? Kiitos. Paremmin esitit tuon kysymyksen on minä, vaikka esitinkin saman kysymyksen. Selvä. Seuraavaksi edustaja Kienge. Eh, ringrazio anch'io il ministro. Minäkin haluaisin kiittää ministeri Vitsasia tästä esityksestä. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi yhteisistä arvoista ja yhteisistä tavoitteista. Meillä pitää olla solidaarinen yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Ja parlamentti tekee kaikkensa ja me olemme aloittaneet tämän työn. Olemme tarkastelleet kaikkia ehdotuksia ja meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa tapa, joka sai enemmistön Euroopan parlamentissa 2016. Viime marraskuussa puhuimme tasapuolisesta turvapaikkajärjestelmästä ja meidän täytyy löytää asia, asian sopu, mutta miltä pohjalta? Puheenjohtajavaltion Bulgarian ehdotus, koska sehän on nyt se, joka meillä on edessämme, se pohjautuu lehdistön tietoihin – jotka mielestäni ovat aika mielikuvituksellisia. Eli tässä puhutaan alueellisista järjestelykeskuksista, joissa erotetaan elintasopakolaiset todellisista turvapaikanhakijoista. Mielestäni te, jotka nyt olette neuvostossa, teidän täytyy siellä puhua jäsenvaltioiden kanssa ja esittää siellä parlamentin kanta. Ensinnäkin Dublin ehdotus, joka sai selkeän enemmistön – viime lokakuussa. Ja toisaalta täytyy muistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tämä liittyy humanitaarisiin käytäviin, kuinka puuttua maahanmuuton perussyihin. Ehdotuksia kyllä löytyy, mutta poliittista tahtoa ei. Ja tätä me nyt peräänkuulutamme. Ja tätä pitäisi jatkaa sitten seuraavan puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Kollegat ovat kysyneet, miten pitkälti tässä olette tulossa yhteen edistyksellisten voimien kanssa. Tässä nyt nämä vuodot neuvostosta kyllä meitä huolestuttavat seuraavaksi. Edustaja Wienberg. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri. Vaikka sanotkin, että nähdään, että Kreikkaan tulevien pakolaisten määrä on vähentynyt ja niin siitä huolimatta kuitenkin tänä vuonna lisäystä on ollut, jotka tulevat nimenomaan Kreikan siis saarilta ja Turkista. Mikä tähän on syynä sinun mielestäsi? Eli tämä yksi vastaan yksi sopimus, eli yksi lähdetään Turkkiin, jos yksi vastaan. Miten se on nyt on sujunut? Voisitko kertoa vähän lukuja siitä? Minkä, miten monta on Turkki lähetetty takaisin tämän sopimuksen nojalla? Nyt nähdään myös, että yhä useampi maa on sanonut ei sille, että näitä aluksia otetaan vastaan. Italiassa sanottiin ei, nyt riittää. Maltakin sanoi ei. Se merkitsi sitä, että Espanjalle sitten jäi tämä viimeinen alus Aquarius vastaanotettavaksi. Espanjalla taas ei ole sellaista kapasiteettia ottaa vastaan. Oletko ministerinä sitä mieltä, että tämä voi olla riskinä siinä, että useampi öö, maahanmuuttaja pyrkii nyt uudelleen Kreikkaan Turkin kautta? Onko sinun mielestäsi tällainen mahdollista? Olette varmaan, olet varmaan seurannut myös kehitystä siitä, että maa toisensa jälkeen sanoo ei tälle pakottavalle ja yhteiselle maahanmuuttopolitiikalle. Keskustelua on käyty jo vuosikaupalla, eikä tästä nyt synny mitään. Minä vaan pohdin sitä, että miten kauan kestää ennen kuin Kreikka ja sen väestö saa tarpeeksi tästä tilanteesta. Viime viikolla jo nähtiinkin, että selkeitä tappeluita syntyy maahanmuuttoalueella Lesvoksen saarella – kurdit Ateenassa ovat järjestäneet valtavia ö, rauhattomuuksia. Mitä tapahtuu, jos nämä tappelut vain lisääntyvät? Lisäksi kun nyt puheenjohtajuus siirtyy Itävallalle, niin olen nähnyt, että Itävallalla on paljon erilaisia ehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka koskevat laittomia maahanmuuttajia. Toivottavasti kuunnellaan nyt sitten uudesta, uutta puheenjohtajavaltiota huolella. Kiitos. Mr. Chris Edustaja Κύριε Υπουργέ, αφού σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Kiitos. Arvoisa ministeri, tervetuloa minunkin nimissäni Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kuulla kantanne siitä, mitä nyt on kuultu viimeisten päivän aikana. Nämä uutiset Saksasta siis, kuten tiedätte, hallituksen vakaus on liipasimella – ainakin kuulemamme mukaan on tullut ehdotuksia Saksan ulkoministeriltä lisätä turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamista näihin ensimmäisen vastaanoton maihin, jotta voitaisiin helpottaa taakkaa, joka kohdistuu Saksan sisäministerin mukaan kohdistuvaan Saksaan. Eli minä haluaisin kysyä teiltä, sovelletaanko tätä kaikkea, erityisesti mitä tulee Kreikkaan ja näihin sisäisiin siirtoihin Saksasta, tai uudelleensijoittamisiin Saksasta Kreikkaan. Mikä olisi seuraus Kreikalle ja loisiko se humanitaarisen kriisin, jossa olisi ennennäkemättömiä vaikutuksia sitten, joita ei voida ennustaa myöskään, jota Kreikan valtio pystyisi kantamaan – näillä varoin. Kiitos. Eli Schlein, please. Eli Schlein seuraavaksi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kiitoksia siitä, että puhuitte Dublin asetuksen uudistamisen puolesta, jota parlamenttikin on peräänkuuluttanut. Meillähän oli pitkät ja tärkeät neuvottelut. Meidän täytyy tehdä muutoksia ja meillä pitää olla kunnollinen yhteinen eurooppalainen taakanjakojärjestelmä – Eli tällöin taakka ei keskity siihen maahan, johon pakolaiset ensimmäisenä saapuvat. Meidän täytyy keskittyä ihmisiin ja meidän täytyy ottaa huomioon heidän yhteytensä ihmissuhteensa ja jokaisen jäsenvaltion pitää tehdä oma osansa. Ministeri, olemme huolissamme siitä, että neuvostossa päätetään taas olla tekemättä päätöstä. Vieläkään ei ole löydetty sopia sisäisen solidaarisuuden osalta Kaksi kolmasosa parlamentista on kuitenkin tuki näitä ehdotuksia ja 28. päivä teillä on historiallinen vastuu tehdä päätös Dublinista. Ja jos tämä tilaisuus menee hukkaan, niin silloin, silloin ei pystytä löytämään yhteisiä ratkaisuja haasteisiin, jotka selvästikin ovat meille yhteisiä. Fasismi ja kansallismielisyys on lisääntynyt Euroopassa – ja meidän täytyy korostaa nyt solidaarisuutta, jolle pohjautuu koko Euroopan unioni. Jos joku kuvittelee, että pystyy sulkemaan kokonaisen meren, niin se on pelkkää utopiaa. Meidän täytyy katsoa nyt, miten toimimme rajoillanne. Näissä ehdotuksissa ei ole mitään uutta. Nämä järjestelmät eivät ole toimineet. Meidän täytyy avata uusia väyliä meidän pitää Euroopassa olla solidaarisia ja meidän täytyy löytää laillisia ja turvallisia väyliä kaikkiin Euroopan maihin. Kun lopussa neuvostossa keskustellaan tehdään päätös, ja pyydän, että teette kaikkenne, jotta 28. päivä ei mene sivusuun tämä historiallinen mahdollisuus. Kyseessä on koko Euroopan unionin tulevaisuus. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos. Edustaja Jesek seuraavaksi. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri. Ajatushautomo European Stability Initiative, joka toimii Berliinistä käsin. Ja sen puheenjohtaja Gerhard Naus, no ehkä muistatte, he puh- olivat tämän niiden arkkitehtejä, jossa puhuttiin siitä, että on se sopimus Turkin ja EUn välillä, jotta voitaisiin hallinnoida – tämä maahanmuuttoreitti, joka johtaa myös Kreikkaan. No nyt sitten he ehdottavat toista ideaa siitä, miten voitaisiin tätä reittiä, joka tuo, tulee livestä Eurooppaan käsitellä. Ja tässä pyritään siis lyhentämään turvapaikkamenettelyä Hollannin esimerkin mukaan, jossa kestää kaksi kuukautta suunnilleen päättää asioista mukaan lukien. No, siis muutoksenhaku ja kaikki muut suojalausekkeet huomioituna ja heistä, jos tätä sovellettaisiin myös EUn eteläisissä maissa mukaan lukien palautussopimusten kanssa, niin sitten no tietysti tehdään ero niiden välillä, jotka ovat todellisia turvapaikanhakijoita ja niin edelleen. Joten mitä mieltä olette tästä ideasta ja mitä se vaatisi minkä tyyppistä avustusta toimia myös EUlta totta kai, jotta pyrittäisiin saavuttamaan tämä. Kiitos. Thank you, Martina And- Kiitos Martina Anderson. Um, thank you, thank you. Kiitoksia ministeri näistä tiedoista. Olemme samaa mieltä siitä, että kukaan ei vapaaehtoisesti lähde pakolaiseksi. Kiitos Kreikalle ponnisteluista, joita siellä on tehty, huolimatta siitä, että mitään turvallisia väyliä ei ole luotu. Ja nyt kun on kansainvälinen pakolaisten päivä, niin on ihan sopiva, että tänään on Koreperin kokous. Mutta tiedot, joita olemme saaneet järjestelykeskuksista ja rajoa valvonnan ulkoistamisesta, niin se on aika järkyttävää. Jotkut kollegat ovat puhuneet täällä solidaarisuudesta, mutta tässä nyt vain ollaan solidaarisia käännytysten suhteen. Ja vaikuttaa siltä, että tämä on jo hyväksyttyä kielen käyttöä ja toimintaa. Ja taisteluarvoista, joista puhuitte, alkaa olla hävitty. Jos nyt katsotaan kansainvälistä oikeutta, Geneven ja New Yorkin pöytäkirjaa, niin ne kaikki on sivuutettu. Eli kun ajatellaan ihmiskauppaa ja ihmiskauppiaita Kreikassa ja muualla Euroopassa ja miten tähän ongelmaan puututaan ja millaista edistystä on tapahtunut ja mitä haasteita liittyy kotouttamiseen – Huhtikuusta lähtien yli 6600 ihmistä on saapunut Kreikkaan pakolaisia tai elintasopakolaisia, jotka ovat köyhyyden tai ilmastonmuutoksen takia tulleet Eurooppaan. Perheiden jälleenyhdistäminen, oikeudelliset ja käytännön esteet, joita on, ehkä näistä voisimme kuulla hiukan lisää. Mutta kiitos kaikista ponnisteluistanne ja tiedän, että haluaisitte tehdä enemmän ja meidän pitäisi tukea teitä. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Rosenberg. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että tulitte valiokuntaamme kertomaan meille tietoja. Kollegat mainitsivat eh, tuon uuden faktan tuossa aikaisemmin, eli että herra Seehofer, Saksan sisäministeri, painostaa Rova Merkeliä, mitä tulee Dubliniin ja palautuksiin näihin maihin, jos hakemus on ensimmäistä kertaa tehty tai johon on ensimmäistä kertaa tultu. Samalla tiedämme, että Saksa on jäädyttänyt perheenyhdistämisprosessinsa, eli on perheenjäseniä, jotka ovat eri, sijaitsevat eri valtioissa, eri maissa. Esimerkiksi minun maani on tällainen maa, johon paljon muuttajia tulee ensimmäisenä maana. No, missä määrin Kreikan hallitus on käsitellyt näitä asioita, miten se aikoo hallinnoida näitä kysymyksiä, koska tämä on huolta herättävä aihe tällä hetkellä juuri ja liittyy myös Dubliniin. Kiitos. Birgit Sippel, Thanks a lot, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt toista jälleen kerran sitä, että valtaosa maahanmuuttajista ja pakolaisista on kolmansissa maissa EUn ulkopuolella, mutta täytyy aina korostaa sitä, että EUn tulee olla paikka, jonne otetaan ihmisiä, jotka pakenevat poliittista sortoa ja kidutusta. Ja on nyt häpeällistä, mitä on nähty Saksassakin jos palautetaan pakolaisia ilman, että puhutaan sisäisistä siirroista, niin silloin kaikki paine keskittyy muutaman, muutamaan maahan. Onko olemassa eurooppalainen ratkaisu? Te totesitte selkeästi, että eurooppalainen ratkaisu on olemassa. Se on täällä parlamentissa. Otitte esiin tiettyjä tärkeimpiä kohtia liittyen uudelleen sijoittamiseen, sisäisen siirtoihin, sinisen kortin järjestelmään – ja uusi tapa tehdä yhteistyötä alkuperämaiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että harvemmat uskovat valheellisiin lupauksiin ja jotta nämä maat pystyvät paremmin ottamaan vastaan takaisin omia kansalaisiaan. Tämänhetkisessä tilanteessa, kuten tässä videossakin näkyi, niin meillä tällä hetkellä on suuria haasteita Kreikassa, mutta tilanne kehittyy ja te toimitte nyt hankalassa monimutkaisessa tilanteessa. Kreikan saarien tilanne. Haluaisin esittää pari kysymystä. Puhuitte 16 000 ihmisestä saarilla ja siitä te aiotte pienentää näitä lukuja. Eli mitä tämä tarkoittaa? Lähetettekö Turkkiin enemmän ihmisiä Ovatko sisäiset siirrot parantuneet? Aiotteko laittaa suurimmalle saralle enemmän väkeä? Ja millaista tukea olette saaneet esimerkiksi kotouttamisen alalla komissiolta, virastoista tai muista jäsenvaltioista? Eli voisitko kertoa näistä asioista hiukan täsmällisemmin? Thank you very much, Birgit. Kiitos Birgit. Kukaanhan ei unohtunut, selvä. Sanon tämän nyt, koska kukaan ei kuuntele minua, kun te olette lopettaneet. Monet eh, täällä olevat työstävät näitä kysymyksiä, jotka menevät sitten neuvostoon. Dublin on se koossa pitävä voima. että sen takia tulee niin paljon kysymyksiä, kun olette tärkeä jäsen neuvostossa. Teitä pyydetään viemään tuota agendaa eteenpäin, jonka kollegat mainitsivat. Eli sitä halusin korostaa tänään kansainvälisen pakolaispäivänä. Eli ministeri, voisitteko vastata? Tässä on ihan sopivasti aikaa, että voitte vastata. Kiitos. Eh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne osoittavat eri näkökulmista se kiinnostuksen, mikä näissä maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä on. Ennen kuin käsittelen yksittäisiä kysymyksiä, haluaisin vain kertoa teille tietyistä tosiseikoista, joita pidämme mielessämme. Mehän tiedämme, minkä verran pakolaisia Jordaniassa on. Jordaniassa on. Siellä on 6 miljoonaa. Turkissa 3 miljoonaa. on maita, joilla on todellisia ongelmia tässä suhteessa. Ja jotkut kreikkalaiset parlamentin jäsenet mainitsivat tämän eilen. Se on hyvä ajatus, että meidän täytyy viedä eteenpäin tätä vastuuta ja esittää kuukausittainen tai kahden viikon välein kertomus Libelle, joka voisi tulla suoraan ministeriön tai Kreikan mm, Brysselin edustuston kautta. Niin, että näkisitte ainakin meidän puolemme tästä tiedosta. Sillä hyvin usein meillä on tietoa pelkästään mediasta. En minä nyt tässä mitenkään nyt kritisoi sitä, mutta joskus ihan verrataan vääriä asioita keskenään ja minusta olisi hyvä, jos meillä olisi toisenlainen yhteistyömalli niin, että meillä olisi ihmisiä tuolta kentältä. Olen tehnyt yhteistyötä tietyllä tasolla. Ihmiset on ihmisiä, jotka ihan päivittäin ovat yhteydessä leirillä oleviin ihmisiin. Ja minä haluaisin kuulla heiltä käymällä siellä. En pelkästään toimistoni kautta, sillä nimenomaan tuolla kentällä nähdään ne ongelmat, jotka ovat olemassa. Hyvin nopeasti muutama sana Kreikasta. Vastaus muutaman kysymykseen Dublin nelosesta ja muutama muu ajatus. Kreikka verrattuna muihin on ottanut 30 prosenttia niistä rahoista, joita tarjotaan Euroopan komission puolelta. Ohjelma on voimassa vuoteen 2020 asti. Me emme tiedä vuoden 2017 tai 2018 lopusta. En voi antaa siis lisää tarkempia tietoja tästä, mutta kaksi näkökohtaa haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin tuo keskimääräinen käyttöaste EU:ssa on 10 prosenttia. Toiseksi haluan todeta, että mehän pyrimme rekisteröimään tämän kaiken paremmin meidän käsittääksemme käytössä olevat menettelyt ovat aika hitaita, eikä meillä ole rahoitusta riittävästi. Tätä rahoitusta on olemassa, mutta sitä ei ole käytetty pakolaisiin. Tähän vaaditaan muutosta. Vuonna 2015 meillä ei ollut maahanmuuttoministeriä, eikä meillä ollut mitään hallintoviranomaista, Pyrin siis tässä kertomaan siitä, että nyt yritämme ratkaista nämä ongelmat. Ja kritiikkiähän on, mutta jopa negatiivinen kritiikki tuo tullessaan jotain myönteistä. Tuo kritiikki mahdollistaa sen, että minä teen vielä kovemmin töitä. Tässä suhteessa periaatteessa meidän täytyy viedä eteenpäin tätä kysymystä. Se on oikeastaan se, mikä tilanne on tällä hetkellä. Meillä oli erityinen budjetti vuodelle 2018. Maaliskuun lopussa saimme nähdä, että vuoden 2017 arviot vuodelle 2018 olivat aliarvioineet sen, mitä tapahtuisi. Eli lähetimme sitten uudistetun ohjelman komissiolle ja sanoimme, että kesäkuun loppuun mennessä työstämme 11 muuta vastaanottokeskusta. Halusimme säilyttää ne 11, jotka meillä on. Ja olemme avanneet kolme muuta ja haluaisimme avata vielä neljä. Tämä siis pelkkä esimerkki. Meidän täytyy siis tarkastaa tätä budjettia uudelleen ja se hyväksytään kuukauden lopussa. Samalla valmistelemme vuonna 2019 budjettia, jotta siitä voidaan tehdä päätös syyskuussa. Mitä siis vuoden 2018 ja 2019 välillä tapahtuu? Mitä hätäapua ei tule? Hätäapuosuus toisin sanoen loppuu. Tavallista apua tulee ja budjetti ministeriölle otetaan käyttöön uudelleen – HOME-pääosasto tässä tavallisessa avussa, äh, siinä on huomattavasti hankalammat prosessit kuin ECO-pääosastolla, jossa rahat siirtyvät suoraan kansainvälisille järjestöille. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että vuoden loppuun mennessä olemme ratkaisseet ne kysymykset, joihin, joita vaadimme meidän täytyy siis työstää näitä prosesseja ja työstää tätä siltä pohjalta, että se työ, jota teemme, tapahtuu nimenomaan näille edunsaajille. Haluamme siis menettelyitä, jotka tukevat edunsaajia, eikä sellaisia menettelyitä, jotka tekevät kaikesta vielä monimutkaisempaa. Me tarvitsemme avoimuutta, olin puolustuksen varaministerinä vastuussa myös suuresta osasta maahanmuuttopolitiikkaa ja ministeri on ollut voimakkaasti tässä mukana. Hätärahoitusta annettiin ja tarkastuksia tehtiin paljon. Ja hyvin moni meni tästä läpi siltä pohjalta, mitä aivan oikein tehtiin. Eli me tässä pyrimme avaamaan useita ovia. Minun on pyritty puhumaan hiukan hitaammin. Tässä nyt ei paljon aikaa ole, joten kiirehdin siitä syystä. no, no, I, I, Kyllä tässä on kohtuullisesti aikaa. Tulkit kuulemaan sanovat, että puhu liian nopeasti. Olkaa hyvä vain. Κατά κύριο logo, οι εθνικότητες είναι Σύριοι, περίπου 40% το 100. 40 prosenttia syyrialaisia, 12-13 prosenttia Afganistanista ja Irakista. Nämä ovat ne kaksi muuta pääryhmää ja neljäs ryhmä olisi Pakistanista. Tämä vastaa suuresta blokista. Ja tässä uudessa budjetissa me olemme korvamerkinneet paljon varoja myös tulkkaukseen. Meillä oli suuria ongelmia vuonna 2018. Nyt ongelmat on ratkaistu, mutta tarvitsemme tulkkeja 38 kieleen, jotta voimme kattaa kaiken toiminnan. Esimerkiksi Lesbosin saarella leirellä tarvitaan 38 eri kielen tulkkeja. Nämä ovat siis niitä ongelmia, joita meillä tuolla kentällä on. Yleisesti ottaen ja tilastollisesti katsoen puhutaan 27-30 prosentista alaikäisiä. Hyvin monet ovat kuitenkin perheidensä kanssa. Jotkut pienempi osa on yksimatkustavia ja näistä yksimatkustavista noin 5 prosenttia kokonaismäärästä Kuudestakymmenestä prosenttia on 15-18-vuotiaita. Uuden lainsäädännön perusteella alaikäisten hoito kuuluu sosiaalisen solidaarisuuden sihteeristölle ja työministeriölle. Toivon, että vuoden loppuun mennessä olemme vieneet tämän kaiken täytäntöön. Siellä tarjotaan 3000 paikkaa näille ihmisille eurooppalaisten standardien perusteella. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että yksikään lapsi ja yksikään alaikäinen jää turva-alueen ulkopuolelle. Turva-alue on sellainen vyöhyke leirille, jossa nämä yksimatkustavat alaikäiset ovat erillään. Tiedän, että meidän täytyy tietysti toimia nopeasti, koska kun asioita tehdään, niitä tehdään turvallisuussyistä. Mehän emme halua pitää alaikäisiä pidätyskeskuksissa ja olemme kyenneet pääsemään näistä ongelmista yli. Koulu. Ja miten monta? Minulla itse asiassa ei ole tilastoja sen suhteen, että miten moni koulussa käy toiseksi suurin Kreikan leiri. Siellä järjestettiin suuri kahdeksan koulun festivaali. Ja siellä on sekä maahanmuuttajataustaisia että kreikkalaisia lapsia – Ja siellä mm, oli kyseessä juhlat, kaikki olivat mukana. Ja tietysti joitakin ongelmia syntyy. Äh, tiloja ei esimerkiksi ole tarpeeksi. Mutta kaikkea kehitetään jatkuvasti. Viimeisen muutaman vuoden ajan olemme pidättäneet 350 ihmiskaupan käyjää, kreikkalaisia, ukrainalaisia, turkkilaisia ja niin poispäin. Meidän täytyy jatkaa tätä taistelua näiden torjumiseksi. Ja varmasti ymmärrätte, että taloudellisesta näkökulmasta katsottuna – huumausaineiden ja aseiden lisäksi ihmiskauppa on erittäin tärkeä järjestäytyneelle rikollisuudelle. Ja meidän täytyy todella jatkaa tätä ihmiskaupan torjuntaa. Se on äärimmäisen tärkeää. Palautukset Turkkiin sopimusten pohjalta – 1643 palautusta. Ja vapaaehtoisten paluiden suhteen, jossa rahaa on tarjottu ja ihmiset vapaaehtoisesti toimivat, niin tässä on puhuttu noin 20 000 viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan. Tästä asiasta esitettiin myös kysymys ja toteaisin, että turvapaikkaprosessien täytyy olla nopeita. Meillä on kokonainen järjestelmä, jota täytyy työstää. jota täytyy täytäntöön panna. No mitä me sitten teemme? Itse asiassa olemme lisänneet sen henkilökunnan määrää, jota meillä näihin rekisteröinteihin on. Meillä on 400 henkeä lisää henkilökunnassa. Olemme lisänneet pakolaiskomiteoiden määrää 12-20 ja keskitämme ne tuonne saaristoon. Älkää unohtako, että juuri nyt useat pakolaiset ovat paikalla ja ovat olleet siellä vuodesta 2015. Jotkut ovat nyt laillistettuja, mutta joidenkin tarvitsee uudistaa papereita, jotkut ovat ehkä hukanneet ne. Eli meidän täytyy myös tässä suhteessa toimia. Kun tarkastellaan tätä nopeutta ja meidän tavoitteitamme, niin meidän tavoitteenamme on se, että prosessi viedään päätökseen saarella kolmen kuukauden kuluessa. No, tällä hetkellä Alankomaissa on käytössä prosessia. Olen käynyt erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä keskusteluja Alankomainen ministerin kanssa, joka kertoi minulle prosessista, joka siellä on olemassa. Meillä samaa ei ole. Meillä on lisätaso tässä mukana. Kysymys on myös määristä. Jos me seurailemme Eurooppa-neuvoston Dublin-jakoa Kreikan Kreikan tarvitsisi käydä läpi noin 15 000 turvapaikkahakemusta vuosittain. Nyt se katselee 50 000. Ja joka kerta kun tästä keskustellaan, siitä täytyy keskustella lukujen pohjalta. Eli katsomme sitä, mitä tehdään eri valtioissa niin, että mekin voisimme toimia tehokkaammin mutta samalla olla myös tietysti oikeudenmukaisia. Dublin. Ja ennen kuin käsittelen sen, haluaisin vastata edustaja Christogonun esittämiin kysymyksiin. Puhun Kreikasta nyt. On myös maita, joihin kohdistuu maahanmuuttopaineita jos me suljemme rajat emmekä jaa tätä taakkaa, ja, niin meillä on palautuksia myös Dublinin pohjalta. Me emme puhu pelkästään Kreikasta. Italia, Malta, Espanja, Kypros kuuluvat näihin. Me emme puhu nyt suurista luvuista, mutta 506 Dublin-hakemusta, jos me saamme ne Saksasta, Albaniasta kolme, mutta se ei kuulu Dublinin. No kuitenkin nämä ovat palautuksia. Mutta nuo 500 lisätään myös. Eli 60 000 tulee ja, ja sitten alankomaat ja muut. Ja me olemme todenneet, että juuri nyt, kun meillä Dublin 4 ei ole, niin keskustellaan tästä Se, mitä esimerkiksi täällä todettiin jälleen yhdistämisestä, sitähän ei ole nyt täysin kumottu, mutta käytännössä vuonna 2018 mitään yhdistämistä ei ole tapahtunut. Se oli hyvä käytäntö, jota ennen pantiin täytäntöön. Saksa, ainakin minun näkökulmastani katsoen, on oikeastaan tehnyt valtavan paljon maahanmuuttokriisin hallinnoimiseksi. Meidän täytyy katsoa sitä, että mikä tässä on ähm, rakenne ja meidän ei tulisi hyökätä kaiken kimppuun. Täytyy pitää mielessä myös se, että me valmistaudumme siihen, että meidän ei tarvitse palata tänä vuoden 2015 tilanteeseen. Meillä samaa väestöä enää ei ole joka mahdollistaisi sen ihan käytännössä termeenkin katsottuna. Ja sitten Dublinista. No minä nyt en aio sanoa, että 28.6. tapahtuisi mitään, niin minä tätä näin yksinkertaisesti käsittele. Ehkäpä myöhemmin kuin mitä sen tulisi tapahtua. Mutta näen, että tässä mobilisointia on tapahtunut kautta linjan viime päivien aikana. Molemmin puolin. Sekä puolesta että vastaan. Mitä vastauksia ole? Meillä yksi vastaus on ja ymmärrätte, että Mm. Periaatteessa kyseessä on erittäin hyvä ehdotus. Minä en ole meppi, jos minulta kysyttäisiin, niin minä kyllä äänestäisin molemmat kädet pystyssä tämän puolesta. Kaikilla on toinen näkemys, saavat myös sen ilmaista. Bulgarian puheenjohtajavaltiolta on kompromissiehdotus. Ja on todettu, että kyllä, Pakollinen jako täytyy olla olemassa. Se ei voi tapahtua pelkästään vapaaehtoisuuspohjalta. Meidän ei tulisi puhua pelkästään kahdeksasta vuodesta. Voisi olla kyseessä vaikka kaksi tai viisikin. Olemme valmiita keskustelemaan kaikesta tästä ja mehän keskustelemme siitä. Ja sitten meillä on tässä toinen puoli, Ja se ei ole mikään vastaus, eikä se ole mahdollista. Unionissa, joka nyt on ryhtynyt poistamaan rajoja, nyt asettaisikin kahdenlaisia rajoja, sekä ulkorajoja että sisärajoja. Me olemme dramaattisessa tilanteessa. Ajatelkaa näitä ihmisiä, jotka suuntaavat kulkunsa Eurooppaan. Ja me länsimaailmana, lähetämmekö me heitä Eurooppaan? Jos olen mukana näissä sodissa, jotka mm, vellovat, kuka, sen, kuka lähettää ketä mihin? Tilanne on dramaattinen, mutta pyrin mm, saamaan teitä ymmärtämään sen. Sen sijaan että keskustellaan siitä, mistä keskustelemme. Eikö meidän tulisi auttaa Nigeria tai Nigeriaa niin, että ihmiset haluavat jäädä sinne? Eikö meidän tulisi keskustella siitä, miten rauhanrakennus Syyriassa Afganistanissa etenee? Miten varmistetaan se, että ydinsopimus saadaan aikaiseksi? sen sijaan, että siitä poistutaan. Minä en ole mikään ääriajattelija, mäkä ymmärtäkö minua väärin, mutta minun mielestäni me kyllä hyvin rahoitamme sitä, että lähettää ihmisiä takaisin rajaltamme ja toivotetaan tervetulleeksi eurooppalaiset pankit ja valuutat. Mutta sitten kun ryhdytään suunnittelemaan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, niin yhtäkkiä kaikki puhuvatkin omasta maastaan. Olen aivan eri mieltä tässä valitan. Ponnistelut on tapahtumassa 28.6. uskoakseni voimme saada aikaiseksi jonkunnäköisen kompromissin niin, että voidaan sitten siirtyä tähän pääkysymykseen trilogiin Euroopan parlamentin kanssa. Se on todella tärkeää. Ja jos haluatte kuulla minun näkemykseni, Tämä tulee sitten vasta vuosien kuluttua. Joka tapauksessa meillä on solidaarisuuskysymys. Ja tästä on tullut myös uusi ajatus esille äskettäin dokumentissa näin sen ja sitä ei ole vielä tutkittu riittävästi. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Tämän tyyppisiä asioita on jo tehty liittyy. En minä nyt halua palata toiseen maailmansotaan asti, mutta esimerkiksi 90-luvulla EU-maiden ja Magreb-maiden suhteen jännitteet, kuolema, ja jännitteitä myös meidän maissamme. minä vastustan tätä ja minusta nyt pyritään siitä, että sen sijaan, että keskusteltaisiin solidaarisuudesta ja jaosta, olemme nyt ryhtymässä puhumaan pelosta, suojelusta. Siitähän tässä loppujen lopuksi on kysymys. Turvallisuus on seurausta demokratiassa, siihen uskon. Ennen kuin nyt joku sanoi, että turvallisuus tulee ennen demokratia, minä me olemme tässä suhteessa eri mieltä. Ja joskus sitten keskustelu tyrähtyy. Olen tietoinen Knausin ajatuksista ja puhuin niistä menettelyistä, joita meillä on, jotta voidaan nopeuttaa asioita. Minä valvon näistä yhtä aivoriihi ja seuralle muitakin aivoriihiä. Ei ole yhtä ainutta aivoriihtä olemassa, jota meidän tulisi seurata. Minusta on erittäin tärkeää, että nopeutamme turvapaikkamenettelyjämme. Se on todella oleellista. Mutta sitä ei voida hoitaa hosumalla, sillä siellä on jotain, on jotain sellaisia perusteluita, joita en voi hyväksyä, eikä hinnalla millä hyvänsä voida asiaa hoitaa. En sanoisi esimerkiksi, että afganistanilaisilla ei ole oikeutta turvapaikkaprosessiin tai somalialaisilla – tai nigerialaisilla ei ole oikeutta saada turvapaikkahakemustaan käsiteltyä myöskään. Tämä täytyy pitää mielessä. No tässä nyt taitaakin aika ruveta loppumaan, joten en nyt enää käsittele lisää näitä kohtia prosenttia. Mutta kysytte kuitenkin, että mitä me ministeriössä olemme mieltä näistä 16 000 ihmisestä, joka meillä saarella on. Heinä, elo ja syyskuun aikana. Ainakin 6000 lisää tulee saarelle. Eli tästä ei puhuta 16 000, vaan itse asiassa 22 000 ihmisestä Haluamme laskea tuon luvun syyskuun loppuun mennessä 10 000, eli heinäkuun aikana nämä haavoittuvat ryhmät haluamme heille tarjota Kreikan mantereelta paikkoja. Noin 2000 haluamme nopeuttaa turvapaikkamenettelyitä myöskin. Mutta sitten meillä on tietysti kysymys vapaaehtoisista ja palautuksista. Se on poliittinen näkemys yhtäältä ja toisaalta tässä on kysymys myös siitä, että turvapaikkamenettelyä nopeutetaan ja haluamme työstää molempia. Hyvä tahto on olemassa, jotta voidaan saada oikeita tuloksia aikaiseksi. Mutta emme saa unohtaa sitä, että maahanmuutto ja pakolaiskysymykseen vaikuttavat useat eri tekijät. Ja kasvaneet määrät vuosina 2017-2018 olivat seurasta kahdesta tosiasiasta, joista yksi oli koski eh, sotaa ja sitten Iranin ja Afganistanin pakolaisten suuri määrä, joka kohdistui Turkkiin. Eli kurdit yhtäältä. Eh, se on vaikuttanut siis myös tilanteeseen. Ja sitten toisaalta meillä on myös se, että meidän täytyy torjua näitä ihmiskauppaa ja, ja Kolmanneksi, miten käsitellään kysymykset, jotka liittyvät Turkkiin, pakolais- ja maahanmuuttokysymysten hallinnointi EU-näkökulmasta ei voi tapahtua, jollei meillä ole käynnissä olevia keskusteluja ja yhteistyötä Turkin kanssa. Mehän emme halua keskustella tästä Varnan keskustelun pohjalta ja katsoa sitä, millä tavalla näistä maksetaan ja kuka maksaa mitä. Sillä yhtäältä myös käytetään ihmisiä painostamaan Eurooppaa eh, sotilaallisesti siis. Sanotaan, että meillä pitäisi olla sotaväkeä rajoillamme ja henkilö, joka pyrkii ratkaisemaan maahanmuutto kysymyksen sotilaallisen keinoin ei kyllä kykene sitä ratkaisemaan. Näin koko, se vaikuttaa koko maapallon historiaan, jos näin toimit. Very well deserved because... Kiitos, tuo oli ansaittua. Muistuttaisin, että ministeri eilen vastasi yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka koskivat turvapaikkapalveluja ja muun ja muita asioita. Hänen tiiminsä vastasi eilen jo, joten tämä suhde valiokuntamme ja ministerin ja ministeriön välillä jatkuu vahvana, joten halusin mainita tämän kollegoille. Sitten, jos ajatellaan kokonaistilannetta, me emme ole paikalla neuvoston kokouksessa parlamentti kyllä, mutta mainitsitte oikein, mikä on parlamentin ja enemmistön kanta. Kuulitte, mitä ihmiset haluavat neuvostolta ja hienoa, että puhuitte näistä ulkoistamiskysymyksistä. Ne eivät ole toimia, toimimaan. Ehkä ne vetovat tiettyihin mutta ne eivät toteudu, vaan se on tämmöinen paneeli, jos niin käy, mutta meillä on politiikkoja kyllä ja teillä on tukemme neuvoston kokouksissa, joten jatketaan vahvaa yhteistyötä, mutta myös että Kreikassa pitää työstää. Mä no nyt kollegat puhuvat tästä kyllä. Ja eilenkin keskustelimme, joten kiitos tästä päivästä teille ja yksiköllenne ministeri. Onnea saarille ja neuvoston kokoukseen. Kiitos vielä kerran. Thank you very much for your... Kiitoksia puheenjohtaja vieraanvaraisuudestanne ja siitä, että sain tulla puhumaan Euroopan parlamentin jäsenille. Toivottavasti aikana ei mennyt nyt hukkaan. Ja toivottavasti voimme jatkaa keskustelua ja löytää käytännön ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Ja jos haluatte tulla Kreikkaan, niin olette tervetulleita. Ette pelkästään te, vaan koko valiokunta tai jotkin valiokunnat tai tämän valiokunnan valtuuskunta voi tulla itse katsomaan, mitä tapahtuu Moriassa, mitä tapahtuu Alonassa, mitä tapahtuu Richonassa – Eli kiitoksia. Esitte, Dublinin esittelijä, muut esittelijät ja kollegat ovat käyneet tällä saarella paikalla mm. täällä, joten varmasti he tarttuvat tarjouksen. Kiitos ministeri. Colleagues, we now move on to the next. Uh- kollegat sitten seuraava kohtaistuslistalla, joka on kohta viisi eli suuntaviiva jäsenvaltioiden humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi. Jos kollegat olette valmiit, voimme käsitellä tämän kohdan. Kollegat, äh, tämä kohta. No siis, mistä tämä päätöslausuma nyt tulee? Koordinaattorit päättivät 24.5. jättää päätöslauselman heinäkuun täysistuntoon – ja komissiota pyydettäisiin siis suuntaviivoja sille, mitä on täytäntö niin sanottu helpottamisdirektiivi, asettamisdirektiivi, kyseinen direktiivi pyytää, että ei hyväksyvät sanktioita seuraamuksia henkilöille, jotka auttavat henkilöitä tulemaan EU-hun sääntöjen vastaisesti. Kuitenkin direktiivi tarjoaa poikkeuksen, jos kyse on humanitaarisesta avusta, joten suuntaviivan tavoite olisi tuoda selkeyttä ja yhdenmukaisuutta, se mitä pannaan täytäntöön tämä nykyinen säännöstö, ja spesifioitaisiin, minkä tyyppistä helpottamista on kyse, mitä ei pitäisi kriminalisoida jäsenvaltioissa. Minä olen esittelijä, työskentelin varastojen kanssa, kiitos heille avusta. Tässä on paljon työtä, mutta kiitos heille nopeasta työskentelystä tässä arkaluontoisessa aiheessa. Ja meillä on teksti, joka nyt esitellään tänään ja sitä äänestetään maanantaina 25.6. päätöslauselma valmistellaan. Sitä tulee sitten suullinen kysymys 12.6. työjärjestyksen artiklan 1285 mukaan. Sitten suoraan varjoistelijoihin tarkistan heidän kanssa tänään tästä arkaluontoista aiheesta. Ensimmäisenä EPP-varjoistelija Frank Engel. Frank, ole hyvä. Thank you, Claude. Kiitos, Claude. Te viittasitte jo siihen, että tässä tekstissä halutaan luoda lisäoikeusvarmuutta tämän helpottamiseen. Jos helpottaa vaikka laittomia rajanylityksiä, niin se on tuomittavaa. Näin on nähty tapahtuvan viime kuukausina ja vuosina. Eli humanitaarista apua voidaan pitää maahanmuuton helpottamisena. Mutta voi myöskin olla toisinpäin. Ja päätöslauselmassa olemme pyytäneet suuntaviivoja tulevaisuudessa sen suhteen, mikä on oikeutettua, kun ajatellaan avunantoja, mikä ei. Ja myöskin päätösasemassa pitää todeta, että humanitaaristen toimijoiden panos on merkittävä, kun pelastetaan henkiä. Ja niiden ei pidä toimia ainoastaan koordinoidusti kansallisten viranomaisten kanssa, jotka muodollisesti vastaavat pelastusoperaatiosta, mutta sen lisäksi niiden on noudatettava viranomaisten päätöksiä, eivätkä ne voi toimia täysin riippumattomasti. Tällä tavalla saadaan oikeusvarmuutta näihin toimiin erityisesti Välimeren alueella. Ja tämähän on ollut esillä, kun on puhuttu humanitaarisista toimijoista Välimerellä. No, Libya esimerkiksi ei ole määritellyt mitään pelastusaluetta omien aluevesiensä ulkopuolella, eli sekin hankaloittaa tilannetta. Tämä nyt ei ole niin selvää kuin tämä voisi olla, jos kyse olisi toisesta osasta maailmaa, mutta meidän on pakko toimia tällä alueella ja me tarvitsemme selvyyttä kaikille toimijoille tällä alalla. Kiitos Frank, kiitos rakentavasta lähestymistavasta, kuten juuri mainitsit. Tämä on niin monimutkaista, alue monimutkainen, mutta on tärkeää, että valiokunta lähestyy tätä pohtien sitä, miten oikeusvarmuutta voidaan tuoda tähän, joten kiitos kovasti siitä panoksesta varjostajana ECRn puolesta edustaja halla mutta onko täällä ketään muuta, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Siis ECRn puolesta. Ei sinä ole ECRstä, onko muita? Ei, selvä. Eli eteenpäin. Alden varjostelija on Wikström. Cecilia, ole hyvä. Mikit eivät toimi, minun ei mene pois päältä. Sama koskee tulkkeja. Mikit eivät toimi. Anteeksi Cecilia, teknisiä ongelmia puheenjohtajan, eikä tulkin mikki mene pois päältä. Voisiko tarkistaa teknikoita? Anteeksi Cecilia, tässä on ongelma. Tämä on hankalaa. Tekninen ongelma. Puheenjohtajan ja tulkin mikki ei mene pois päältä. Pidetään lyhyt tauko. Niin, jos nyt ajatellaan, ma- maalin toimiiko sinun mikkisi? Toimiiko sinun mikkisi? Ei toimi sekään. Selvä. Vain minun mikkini toimii, olen teidän ylijohtajanne kollegat, on hyvin pahoilla, Niin meidän pitää pitää muutama minuutin tauko, sillä aikaa kun he korjaavat mikit. Tiedoksi niille, jotka tulevat paikalle, vain yksi mikki toimii. Teidän mikkinne eivät toimi, joten korjaamme ongelmaa. nähdään tässä meidän ympäristössä. Onko se, onko se ylhäällä ei pääse? En mä tiedä. Olisiko se? Ei kannata pitää äänenvoimakkuutta kauhean kovalla, se voi paukahtaa. kollegat, teknikot yrittävät hoitaa tilannetta. Päivitän sitten, kun tiedän lisää. Yritämme pitää äänestyksen ajallaan. Niin, ettei tällainen tavallinen resetointi odottaa, niin kuin tavallisesti vedetään kaikki. Tätä ei olisi kokeiltu mun mielestä, eikö ne saa näitä pois päältä? Mm. Mm-hmm. Tavallisestihan nämä paukahtaa heti kaikki mallille, mutta ei nyt. kollegat. Olette ehkä huomanneet, että meillä on teknisiä ongelmia. ne eivät toimi, mutta minun mikkini toimii. Ja no, tekninen yksikkö korjaamaan paraikaan, mutta en halua nyt viivästyttää äänestyksiä, joten aloitan äänestyksen luvallanne. Jos joku vastustaa, niin kertokaapa. Jos on mitään sanottavaa äänestyksen aikana, niin nostakaa kättä että, ja puhukaa ilman mikrofonia ja katsotaan, miten sitten voidaan kääntää tai hoitaa tilanne, sopiiko kaikille. Kyllä, selvä. Kuulevatko kaikki, mitä sanoin? Eli äänestämme. Sopiiko se edustaja Becker? Sanoitteko, että se on ok? Selvä. Eli äänestämme, mutta te ette voi käyttää mikkejä kunnes korjaamme ongelman, mutta teknikot yrittävät hoitaa homman. Kollegat, autamme äänestyksen. Ensimmäinen äänestys koskee kohtaa kuusi. Voin tämän vain läpi, eli neuvoston päätökset noista DNA tietoja koskevasta automaattisesta tietojen vaihdosta Kroatian kanssa. Stettina ehdottaa, että tämä hyväksytään ilman tarkistuksia. Sitten Stettinan luonnos on teille etukäteen. En pyydä, että Stettina käyttäisi puheenvuoroa, koska mikit eivät toimi, joten jos hän nyt sopisi poikkeuksellisesti tämä tänään näin, niin, ja ei ole vastustusta, niin sitten voimme hyväksyä tämän yksinkertaisella menettelyllä ilman vastustusta. Kiitos edustaja Stetina, eikä vastustusta ole muutenkaan selvä. Ensimmäinen äänestys sitten. Koneäänestys edustaja Lenars. Ovat kaikki valmiina. Kollegat, ensimmäinen äänestys. Esittelijämme on edustaja Lenars. Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti johtuvien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta 7 vastaan kaksi tyhjää. Seuraava äänestys. Schengenin tietojärjestelmän perustaminen parlamentin neuvoston asetus Edustaja Koelion esittelijäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Koelilta taas toinen siis mietintö. Kyse on rikosasioista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42, puolesta 5 vastaan yksi tyhjä ääni. Sitten menemme mietintöluonnokseen, joka liittyy henkilötietojen vaihtoon Europolin ja Jordanian viranomaisten välillä. kollegat, kahdeksan tekstikokonaisuudessa, josta pitää äänestää kansalliset sopimukset Europolin, Jordanian, Turkin, Israelin, Egyptin, Algerian, Marokon, Libanonin, Tunisian kanssa, jotta on tietysti yksinkertaistettaisiin äänestystä ja monet tarkistukset toistuvat tässä nyt ja kompromisseja löytyy useimmissa kysymyksissä kaikissa, niin varjoistelet ja minä ehdotamme, että äänestämisen aloitetaan 2018-2016 20 Jordan, Jordanian sopimuksesta ja toiseksi sitten tarkistukset toistuvat samassa muussa tekstissä. On se merkitty harmaalla Jordania äänestysluetteloon. Niissä lukee plussa tai miinusta. Ja ne, jos ne hyväksytään tai hylätään, niin sama pätee muuhun tekstiin. Näin ollen varmistamme johdonmukaisuuden kaikessa kahdeksassa tekstissä. Tuliko kaikille selväksi? No minulla vain on mikki, joten no tänään ei ole hyvä päivä. Haluan luvata kaikille, jotka tulevat äänestystä varten, että kyllä me olimme ihan ajallaan. Kaikki sujuu loistavasti, kunnes näin pääsi käymään. Eli kukaan ei vastusta ja vaikka vastuttaistakin, en kuulisi teitä, joten eteenpäin äänestyksissä. Kollegat, no vakavasti sanon, jos vastustatte, niin nostakaa kättä tai jos on ongelmia. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi, vähän nopeammin. 14, äänestys alkaa. 14, tarkistus. Äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kollegat, tein virheen, eli me emme äänestä tarkistuksesta 13. Pahoittelut, voisitteko palata takaisin ensimmäiselle sivulle. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Takaisin normaalin päiväjärjestyksen 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissi 4. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 33 tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Siis hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Pitää ottaa alusta. Koneetkaan eivät toimi. Tarkistus 39, äänestys alkaa. Ja päättyy. Voitteko yrittää, jos mikit toimisivat? Ei, hylätty. Mikit eivät toimi edelleenkään, selvä. Tarkistus 40, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty, tarkistus 41, äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty tarkistus 42 jänsys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty tarkistus 43 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty tarkistus 44 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Oi kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tarkistus 5. Äänestys on käynnissä. Nyt se päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistus kahdeksan äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus yhdeksän äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Viite, yksi, viite, viitteet, äh, tarkoitus yksi äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty tarkistus kaksi äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestys alkaa, päättyy Hylätty. Ja loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty 44, puolesta kaksi vastaan kolme tyhjää. Kollegat nyt Turkkiin. Äänestysluettelo Turkki 14 tarkistus alkaa. ja päättyy. Hylätty. 17 tarkistus, äänestys alkaa. Anteeksi, tarkistus 17, äänestys on edelleen käynnissä. Tarkistus 17, kone on vähän hidas. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21 tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Ylätty. 25 tarkistusäänestys alkaa. Niin Judit. Puhuu ilman mikkiä, mutta ääni se kyllä kuuluu. Ei sano tuota ääneen, ei ollut tarkoitus mutta Turkki ei valitettavasti kuule kyllä puheenvuoroa siltikään. Judith, pahoittelut tuosta kommentista, joka liittyy äänesi voimakkuuteen, ja olet oikeassa. Selvä että huomiota pyydän. Sargentin on oikeassa. Tarkistus 20 jäi välistä. Kiitos, että huomasit sen. Eli nyt sitten... Ei, ei, ei tämä on nyt mikään loppu. ei tarvitse aloittaa Taminajoista 20. Äänestys alkaa, tarkistus 20. Ja kommentti ilman mikrofonia, jota Turkki ei valitettavasti kuule. Ei vain 20, eikös niin? Selvä, hetki pieni. kristiin tarkista, onko tämä nyt oikein sinun mukaan, mutta 50 tarkistus on just, koska se hyöksyttiin tuossa Jordania tekstissä, joten ehkä tämä jäi välistä. Tarkistus 20 jää siis äänestettäväksi. Onko ok? Eli palataan siihen. Ei ole. Ei ole. Tarkistus 20 kohdasta 3 kohdasta kolme. No pitää äänestää tarkistuksesta 21, joka liittyy kohtaan kolme. Ei, ei. Ei, ei, se ei ole totta. En nyt halua enää viivästyttää, viivästyttää tätä enää enempää, joten 15 oli hyväksytty Jordania tekstissä, joten näin ollen tähän jää 20 tarkistus. Se oli se virhe, joka tehtiin. Kyllä, luen vain eteenpäin, joten tarkistus 20. Tarkistus 20 pitää äänestää. Mennään nyt siihen. Ja sitten kommentti ilman mikrofonia. Kyllä, ymmärrän huolesi, mutta pitää nyt viedä äänestysluettelo läpi tällaisena. Kyllä minä niin tein. Kyllä, kyllä. Ja kommentti mikrofonia. Selvä. Äänestetään tarkistuksesta 20. Äänestys alkaa. Tarkistus 20. Siitähän äänestetään, eikös niin? Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus 20, vaikka ette halunneet, halunneetkaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten eteenpäin. 25. Tarkistus 25 äänestys alkaa. 25. Äänestys päättyy. 25. Hylätty. 32. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 36 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kollegat, nyt tarkistus 49 sivulla kahdeksan. Tarkistus 49 äänestys alkaa. No ei sivunumeroita pitäisikin mainita. Tarkistus 49 äänestys on käynnissä ja päättyy. Hylätty tarkistus 51. Ei vaan, pahoittelut sanoi puheenjohtaja, se raukeaa. Mennään tarkistukseen 60. Tarkistus 60 äänestys alkaa. 60. Nyt kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdassa kappale tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Ja loppuäänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 6 vastaan, 2 tyhjä. Sitten nopeasti Israeliin. Tarkistus 14, äänestys alkaa. Israel. Israel. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Israel. Edustaja Stevens. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Ei, selvä. Sitten äänestys jatkuu. Sitten äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. työllisyyspuheenvuoron, niin tarkistus 11 siinä ollaan edustaja Stevens. Ja Turkki ei valitettavasti kuule puheenvuoroa. Ei, Israelissa ollaan. Kyllä, ehdottomasti. Tarkistus 11, joten ottakaa nyt Israel siihen eteen, tarkistus 11. Tarkistus 11 Tarsus 11 äänestys alkaa ja kyllä Israel on, Israel on kyseessä. Sivulla 9 äänestysluetteloa. Sivu 9 äänestysluettelossa. yksi 11. Oi herra jestas sentä. No, Vedetään takaisin tarkistus 43. Nyt tänään ei ole minun päiväni sivu 8 eikä 9. Selvä. Sivu 9, siitä siirtykää sivulle 8. Kun päästään sivulle 8, niin etsikää tarkistus 43 ja sitten äänestäkää äänestys siis alkaa. SD, no, tarkistus 43. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistukset 43 sivulla 8. Äänestys päättyy. Hylätty nyt. Siirrymme tarkistukseen 11. Johdotosan kappaleet. Äänestys alkaa. Tarkistus 11 johdantoosaan kappaleet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä seuraavaksi. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. Ei sittenkään. Sen sijaan loppuäänestys. Loppuäänestys, kollegat ihan oikeassa. Loppuäänestys. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä. Sitten Tunisia. Tunisia. Tarkistus 12. Tunisia. Äänestys alkaa ja päättyy. Äänestys päättyy, hylätty. Ja loppuäänestys sitten suoraan. Loppuäänestys Tunisiasta. Äänestys alkaa. Loppuäänestys Tunisiasta. Loppuäänestys. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta 2 vastaan 5 tyhjää. Sitten Marokko, Marokko, Marokko. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kuten kaikki täällä huutelevat, niin loppuäänestys, tämän alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 plus 2 vastaan 5 tyhjää. Libanon, Libanon, Libanon. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Libanon. Kuka täällä nyt puhuu Egyptistä? Libanonista on kyse. ST, voitteko nyt päättää, miten äänestämme? Äänestys on käynnissä edelleen. Selvä. No niin, sitten Äänestys päättyy. Hylätty. Kollegat, tarkistus 47 sivulla 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Loppuäänestys. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 42.2 vastaavistu ja sitten Egypti, tarkistus 13. Tarkistus 13. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24 ensys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 25 ensys alkaa. Päättyy. Hylätty. 42 tarkistus sivulla 7. Ei, ei, ei sittenkään. Hetki pieni. Ei 42, vaan 53 sivulla 8. 53 jos alkaa. 53 äänestys päättyy. Hylätty. Ja tuossa on kappaleet. Tarkastus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Sitten Algeriaan, tarkistus 12, vähän niin kuin jalkapallon mm kisat tai jotain. No niin, Algeria, tarkistus 12. Äänestys päättyy. Äänestit väärin, aha. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 47 sivulla 7. Äänsys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 41. Puolesta kaksi vastaavista tyhjää Äänestys päättyy. Kiitos kärsivällisyystä kollegoja, että pahoittelut virheistä. Kollegat, seuraava kohta varten teknikot sammuttavat järjestelmät kärsivät uudestaan, eli viiden minuutin taukoa ainakin. Kiitos.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

Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again. Kollegat, jatkamme nyt työstylistan käsittelyä. Mikit toimivat. Kiitos teknikoille. Kohta 18, jos kaikki ovat valmiina. Edustaja Mord, tai herra Mordiu on täällä, joten voimme aloittaa. Sorry colleagues, very confused. kollegat, hyvin hämmentävä aamupäivä. Haluaisin tarkistaa, emme käyneet läpi tuota aikaisempaa listan kohtaa tuosta helpottamisesta. No ainakin maalin varustelijan paikalla ja valitettavasti emme saaneet edustaja Wikströmiä, niin Engel puhui jo. Voitaisiin käydä tuo kohta läpi ensin, koska olisi hullua tekemättä, niin mikit lakkasivat toimimasta juuri kesken kaiken, jos muistatte, mutta yksi varjostelija on paikalla. Joten olisiko mahdollista käydä läpi tuo kohta? Selvä. Maalin Guen varstena voisitko esittää kantasi päätöslausuman luonnoksesta? Eh, thank you very much and, uh... Kiitoksia. Kansainvälinen pakolaispäivä tänään. Joten ihan oikea-aikainen päätöslauselma ja tarpeellinen, kun on sitä mieltä, että se on äärimmäisen tärkeä. ja hukkunutta välimerellä. Nämä ovat siis tunnetut luvut, eli oikeat luvut ovat korkeampia. Ja meidän kantamme on se, että nämä ihmiset ovat sankarit, jotka henkeä pelastavat. Ovat kyseessä sitten kauppalaivat, sotilasalukset tai pelastusalukset. Italian hallitus, joka nyt näyttää olevan ylpeä siitä, että se rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä ja ei noudata kansainvälisiä humanitaarisia säännöksiä. Tässä on kyseessä kilpajuoksu pohjalle. Minusta on tärkeää toimia sitä vastaan. Ja meillä täytyy olla korkeampi moraalinen taso kuin Yhdysvaltain presidentti, joka erottaa lapset vanhemmistaan. Ja täytyy säilyttää humanitaariset periaatteet myös lain suhteen. Ja sittenhän meillä on tämä poikkeus siitä, että jäsenvaltioiden tulisi dekriminalisoida apua. Eli jos henkilöllä ei ole ollut mitään rahoituksesta apua siitä, niin kriminalisointia saattaa tapahtua. Meidän täytyy vahvistaa varmistautua siitä, että jäsenvaltiot tätä poikkeusta hyödyntävät ja haluamme suuntaviivat ja haluamme olla aivan selvillä siitä, mitä oletamme komission esittävän. Eli se on kuen kanta. Kiitoksia. Okay, thank you very much, Malin. Kiitos Malin. Turhauttavaa, että tämä kohta keskeytyi teknisten ongelmien takia. Ainut toinen jäsen, joka on paikalla tällä joka puhunut, on Judith Argentini, mutta hän poistui hetkiseksi, hän tulee takaisin. En nyt tiedä, mitä tekisin. Mennään suoraan seuraavaan kohtaan. Selvä, poikkeuksellisesti. No, kun edustaja Sargentin tulee takaisin, niin pyydän häntä saman virkkeen tai pari tästä, mutta äänestys livessä on 25.6 tästä kohdasta. Kiitos vielä kerran kaikille kärsivällisyydestäni seuraavaksi. Palaamme takaisin estyslistaan. Kohta 18. Tervetuloa Simon Mordew. Komission selonteko EUn takaisinontosopimuksen täytäntöpanosta erityisesti takaisinontosekä komiteoiden käynnissä olevasta työstä. Eli takaisinottosopimuksista keskustellaan. Tervetuloa varapääjohtaja Mordew. Kiitos vielä kerran Simon siitä, että säännöllisesti raportoit meille näistä asioista. Tässä on ollut erityyppisiä kokouksia, arvostamme kovasti tuota työtä. Kiitos Simon siitä. Komissiolla on velvollisuus ilmoittaa asioista parlamentille, mutta nämä takaisin jotka olla on, no siis puoli vuoden välin näistä raportoidaan parlamentille eri tavoin. Tietysti on nämä yhteiset takaisinotosekakomiteat. Olemme saaneet kirjallisesti tietoa takaisinottosopimuksista ja muista järjestelyistä. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Mordylle, haluaisin korostaa liipevaliokunnan näkökulmasta että tässä on huolestuttavia kehityssuuntia, jos saataan kiertää meidän valtuuksiamme kansainvälisissä asioissa, joten tämä on terve varoitus niin kuin aina meiltä, mitä valtuuksia meillä tässä on. Mutta kiitos vielä kerran sinulle, että raportoit säännöllisesti näistä asioista, joten voisitko käyttää puheenvuoron ja pahoittelut tästä, että jäsen ei ole paljon paikalla, mutta se ei ollut meistä syy. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valiokunta. Kerron hiukan työstämme. Tämä on mielestäni yksi suurimpia haasteita maahanmuuton hallinnoinnissa, eli oikeus palauttaa ne, joilla ei ole oikeutta jäädä EU-hun. Ja alkuperämailla on myöskin velvollisuus ottaa heidät takaisin. Eli nyt palautus- ja uudelleenottamiskysymykset. Meillä pitää olla oikeat puitteet. Tämä ei ole strategiamme ainoa tavoite, kun ajatellaan maahanmuuton hallinnointia. Tavoitteemme on edelleen se, että meillä on vakaat puitteet, joissa on oikea tasapaino, kun ajatellaan solidaarisuutta ja vastuuta, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kun puhutaan palauttamisesta ja takaisinotosta, niin meidän täytyy toimia humanitaarisella ja tehokkaalla tavalla näissä ilmiöissä, ja meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Yritämme uudistaa turvapaikkajärjestelmää teidän kanssanne, vahvistaa laillisia väyliä Eurooppaan ja hallinnoida maahanmuuttoa kumppanuudessa ja jakamalla vastuuta sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Meidän pitää paremmin suojella ulkorajoja ja puuttua laittoman maahanmuuton syihin maahanmuuttajia pitää suojella. Ja olemme alkaneet saada jo hedelmiä siitä taistelusta, jota on käyty kuljettajia vastaan. Olemme tukeneet UNHCR, olemme auttaneet Libyassa ihmisiä, jotka ovat hankalassa tilanteessa, olemme auttaneet vapaaehtoisissa palautuksissa Nigeriin ja naapurivaltioihin. Kun aloitimme tämän hankkeen toukokuussa 2017, Olemme ottaneet lähes 24 000 haavoittuvassa asemassa olevaa maahanmuuttajaa palaamaan kotiin. Ja jollain 33 000 maahanmuuttajaa on palautunut kotiinsa. Ja myöskin olemme torjunneet niitä, jotka ovat eniten vastuussa kärsimyksestä, eli salakuljettajia ja ihmiskauppiaita. Nigerissä olemme tukeneet viranomaisia ja viime vuonna pelkästään pidätettiin 86 ihmistä ja 79 syytettä nostettiin ihmissalakuljetus- ja ihmiskauppakysymyksissä. Ja myöskin etsintä- ja pelastustoimia on vahvistettu aavikoilla. Merillähän näitä toimia ei nyt toteutettu, mutta yli 1100 ihmistä oli hylätty aavikolle ja heidät pelastettiin sitten sieltä. Perussyistä on jo puhuttu Afrikan erityisrahastosta rahoitetaan monia merkittäviä operaatioita. 146 hanketta on käynnissä kolmella alueella ja 2,4 miljardia on hyväksytty rahoitusta. Ja teemme kovasti töitä, jotta jäsenvaltiot avaisivat enemmän laillisia väyliä Eurooppaan. Meillä on nyt pilottihanke, joka koskee Afrikkaa ja haluan tätä korostaa alussa, koska me teemme työtä kaikilla näillä rintamilla. Eurooppa ei ole linnake, mutta me voimme olla turvasatama niille, jotka tarvitsevat suojelua. Jotta voimme pitää kiinni standardeistamme, voimme suojella ainoastaan niitä, jotka sitä todella tarvitsevat, ja ne, jotka eivät ole oikeutettuja mihinkään tukeen tai suojaan, niin näiden ihmisten on palattava kotimaihinsa. Kun viimeksi tapasimme marraskuussa, puhuimme tästä aika yksityiskohtaisesti ja nyt meillä on ilmeisesti tulkkausainostaan puoli yhteen asti. Eli en nyt lähde lukemaan tietoja, joita teille on jo toimitettu ennen kokousta, vaan keskityn nyt ihan viimeisiin käänteisiin ja sen jälkeen totta kai vastaan sitten kysymyksiin. Eli toistan vielä. Meillä on hyvää EU-lainsäädäntöä, Ihmisiä voidaan palauttaa ainoastaan perinpohjaisen ja yksilöllisen arvion jälkeen. Meillä on turvalausekkeita kaikille palautettaville ja jäsenvaltiolla on velvollisuus arvioida palauttamiseen liittyvät riskit. Tällä tavalla voidaan torjua mielivaltaisuutta. Ja toukokuussahan Eurostat julkisti palautustilastoja viime vuoden osalta – Viime viikolla toimitimme näitä tietoja kirjeessä, mutta maahanmuuttajien määrä, joita tullaan palauttamaan, niin se tulee nousemaan vuoden, vuosien 2015-2016 jälkeen. Näitä tapauksia on nyt käsitelty loppuun ja turvapaikkoja on myönnetty vähemmän Euroopassa. Se oli 58 prosenttia vuonna 2015 ja nyt se on enää 36 prosenttia 2016 31 prosenttia viime vuonna. Eli tällöin on enemmän ihmisiä, joita tulee palauttaa. Mutta kun katsotaan Eurostatin tilastoja, niin palautusten kokonaismäärä huolimatta poliittisista kysymyksistä, se on tippunut vuonna 2017 lähellä 20 prosentilla – se oli yli 226 000 2016 ja nyt se oli 189 000 2017. Ja palautuksien määrä on vähentynyt 46. Se on tippunut 37 prosenttiin. Tähän liittyy monia syitä. Yksi syy on varmaan se, että vuonna 2016 oli hyvin, niin hyvin monet ihmiset Länsi-Balkanilta palautettiin. Ja viime vuosina palautukset ovat suunnitelmat hyvin yhteistyöhaluisiin maihin. Tämä johtuu varmaan järjestelyistä ja sopimuksista, joita on solmittu. Ja Frontex on myöskin tukenut tehtävämme. Eli jäsenvaltiot pystyvät palauttamaan ihmisiä tehokkaammin – mutta maahanmuuttajien määrä yhteistyöhaluttomista maista, eli maista, jotka eivät halua ottaa näitä ihmisiä takaisin, niin näiden määrä on lisääntynyt ja se tarkoittaa silloin, että yhä useammat ihmiset elävät limbossa EU:ssa. Heillä ei ole oikeutta jäädä tänne, mutta alkuperämaat eivät myöskään ota heitä takaisin. Ja se, miten tilanne paranee, niin se liittyy siitä, millaista yhteistyötä meillä on alkuperämaiden kanssa – ja meidän täytyy tehokkaammin panna täytäntöön palautuksia. EUn tasolla yritämme tukea jäsenvaltioita kaikin tavoin, ja rannikkovartiovirastolla on nyt vahvistettu mandaatti palautuskysymyksissä. Ne tukevat jäsenvaltiota yhä enemmän, eli yksi esimerkki. Huhtikuun loppuun mennessä rannikkovartiovirasto oli koordinoinut 111 palautusoperaatiota jäsenvaltioissa – verrattuna 39 vuonna 2016. Eli lukema on paljon korkeampi. Ja olemme juuri allekirjoittaneet eurooppalaisen palautus- ja uudelleensijoittamisverkoston. Ja työ alkaa ensimmäinen päivä heinäkuuta. Ja näin tehostetaan palautuksia Euroopasta, helpotetaan palauttamista ja katsotaan myöskin innovatiivisia uudelleen kotouttamispaketteja vapaaehtoisten palautusten osalta. Ja paras vaihtoehto meille on edelleen vapaaehtoinen palaaminen. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat vihdoinkin saaneet aikaan vapaaehtoisten palautusten järjestelmän. Monissa tapauksissa rahoitusta on tullut suoraan EU-sta. Ja jos katsotaan vapaaehtoisia palauttamisia, niin Siinäkin on hiukan määrät vähentyneet noin 20 prosentilla. Mutta sitten kun ajatellaan vapaaehtoisia ja pakotettuja palautuksia. Vapaaehtoiset palauttamiset toimivat yleensä ja silloin kun laiton maahanmuuttaja ei tee yhteistyötä, silloin pakkopalautus on yksi vaihtoehto. Ja kuten sanoin, Näissä tapauksissa on vaikea löytää kannustimia vapaaehtoiselle palautumiselle. Ja tässä vaiheessa tarvitsemme yhteistyötä alkuperämaiden kanssa. Ja EU-tason ratkaisuissa voi olla todellista lisäarvoa, kun ajatellaan kahdenvälisiä palauttamissopimuksia. Välillä jäsenvaltiot ovat tällaisia solmineet. Ja Puheenjohtaja aluksi mainitsi, että parlamentille on erittäin tärkeää priorisoida oikeudellisia sitoumuksia mahdollisuuksien mukaan. Komissiolle mieluisin vaihtoehto on se, että vahvistetaan sovimalla muodollisia takaisinottosopimuksia. Näin on tehty useiden maiden kanssa, mutta täytyy myöskin pitää mielessä, että kun kansalainen otetaan takaisin sen jälkeen, kun hän laittomasti mennyt toiseen maahan, niin se on jo tällä hetkellä oikeudellinen velvollisuus. Ja välillä täytyy miettiä myöskin kolmansien maiden poliittista tilannetta, hallinnollista joustavuutta ja preferenssejä. Yhteistyö pitää keskittää siihen, että saadaan aikaan tuloksia ja kuitenkin noudatetaan eurooppalaista ja kansainvälistä oikeutta. Ja siksi välillä käytännön järjestelyt ovat tarpeen erityisesti silloin, kun kumppanimme eivät halua solmia muodollisia takaisinottosopimuksia. Kun puhutaan oikeudellisesta ei-sitovista palautusjärjestelyistä, niin korostaisin vielä, että ne eivät luo mitään uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. Ne ovat menettelytapoja, joilla vahvistetaan yhteistyötä omien kansalaisten takaisinottoprosessissa. Ja tällä tavalla on saatu aikaan huomattavia tuloksia vuonna 2017. Saapumiset EU-hun ovat huomattavasti vähentyneet myöskin siksi, että olemme eri tavalla hallinnoineet maahanmuuttokriisiä. Ja tämä liittyy myöskin siihen, miten uusi sopimus on vaikuttanut. Sitä on vaikea todistaa tilastojen pohjalta, mutta uskomme, että tämä vaikutus on olemassa. Ja tietyt vähemmän yhteistyöhaluiset maat, kuten Etiopia, Bangladesh, nyt vihdoinkin kantavat vastuun omista kansalaisistaan, joilla ei ole oikeutta jäädä EUn alueella. Ja siellä nyt pannaan täytäntöön toimia, joista on sovittu, mitä tulee asiakirjoihin ja identifiointiin. Tämä on melkoinen muutos verrattuna siihen, kun viimeksi olin puhumassa näistä asioista. Eli konkreettisia tuloksia alkaa tulla jäsenvaltioista vaikkakin alkuvaiheessa lukemat ovat aika pieniä. En nyt toista kaikkia yksityiskohtia, jotka toimitin teille jo aikaisemmin tässä kuussa kirjallisesti. Viimeisen keskustelun jälkeen en myöskään toista sitä, mitä oli toukokuisessa raportissa, mutta otan nyt pari asiaa vielä esiin tietyistä kolmansista maista, missä viimeisen kuuden, vuoden, kuuden kuukauden aikana on tapahtunut edistystä. Ja tietysti, jos haluatte lisätietoja näistä maista, niin voitte esittää kysymyksiä. Mutta viime viikkoina ja kuukausina edistystä on tapahtunut esimerkiksi Gambiassa. Kyseessä on ei-sitova laillinen järjestely – Gambian viranomaiset ilmoittivat poliittisesta sopimuksesta, joka liittyy hyviin käytänteisiin palauttamiskysymyksissä toukokuussa. Ja me totesimme, että hyväksymme tekstin, eli se astuu nyt voimaan noin puolen vuoden kuluttua. Ja tässä on pieni siirtymäaika, mutta järjestelyt on nyt tehty. Afganistan on hyvin arkaluontoinen maa. Parlamentti on seurannut sitä tarkkaan – Ensinnäkin erittäin tärkeä uutinen on se, että edellisessä hallintoneuvoston kokouksessa siellä hyväksyttiin suosituksia Afganistanin osalta. Ja tällä tavalla jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaiset tekevät yhteisen arvion ja tulkinnan tilanteesta – ja näin voidaan tehdä paremmin eroja eri alueiden välille. Ja tämä on tärkeä väline, koska näin voidaan lähentää turvapaikkapäätöksiä Afganistanin osalta EU:ssa. Afganistan on edelleen yksi tärkeimpiä lähtömaita. Vuonna 2016 se oli siellä kaksi, yli 180 000 turvapaikkahakemusta. Viime vuonna se hiukan laski 48 000 hakemusta. Ja myöskin hyväksymin aste on tippunut 60-30 prosenttiin. Kuten tiedätte, meillä on sopimus, joka allekirjoitettiin Afganistanin kanssa vuonna 2016, ja sitä on pantu hyvin täytäntöön. Yhteistyöpalautuskysymyksissä toimii, toimii aika hyvin. Toukokuussa Kabulissa oli neljäs työryhmän kokous, siellä on käsitelty monia kysymyksiä, esimerkiksi viisumien myöntäminen, videokonferenssit, haastattelut videoitse. Esimerkiksi kaikissa maissa ei ole Afganistanin suurlähetystöä. Eli olemme tehneet tämän eron ja olemme tehneet yksityiskohtaisia arvioita. Viime vuonna Bangladesh oli tärkein Afrikan ulkopuolelta tulevien lähtömaa. Nyt olemme sopineet menettelyistä liittyen henkilöiden identifioimiseen ja palauttamiseen. Tästä sovittiin viime vuoden syyskuussa. Työryhmällä oli toinen kokous huhtikuussa ja siellä ulkoministerit sitoutuivat käsittelemään tapauksia joiden osalta ei ole myönnetty matkustusasiakirjoja. Ja me vahvistimme tämän poliittisen sitoumuksen näiden sääntöjen täytäntöönpanoon. Etiopia myöskin on aihe, joka teitä on kiinnostanut. Kuten tiedätte, näistä pal- palautusasioista sovittiin viime vuonna, ja siinä on selkeät määräajat ja siellä myöskin on todettu, kuka myöntää matkustusasiakirjat. Tämä on ollut etiopialaisten osalta ongelma, koska he eivät ole saaneet asiakirjoja ei vapaaehtoisiin palautuksiin, mutta nyt Etiopian hallitus on todennut, että kyseessä on kansainvälinen sitoumus ja näitä matkustusasiakirjoja on myönnettävä silloin, kun kansallisuus on vahvistettu. Tiedän, että Koko alkaa pian loppua. Sitten Guinea. Sieltäkin on. Sekin oli top kolmosessa, kun ajatellaan näitä maahanmuuttajia. Mutta sitten hyvät käytänteet, joista puhuttiin viime vuonna, niin maassa on aika paljon, aika vähän hallinnollista kapasiteettia. Eli jotkut jäsenvaltiot ovat alkaneet käyttää näitä menettelyitä ja saaneet hyviä tuloksia, mutta jäsenvaltioiden pitäisi enemmän vielä hyödyntää tätä. Ja pientä parannusta on tapahtunut myöskin konsulien välisissä suhteissa. Ja ensimmäinen yhteinen palautusoperaatio on nyt toteutettu, eli edistys on hidasta, mutta nyt alamme kuitenkin nähdä sen, että palauttaminen on ihan realistisempi näkemys. Ja näin pystymme parantamaan myöskin vapaaehtoisia palautuksia. Kiitos. Kiitos Simon. Tässä on muutama minuutti aikaa enää kysymyksille. Tulkit opettavat puolelta. Eli sitten tämä olisi vain englanniksi sen jälkeen, niin jos voidaan ottaa Kristiinistä. Start with Mari Christine. Mari Christine siis, anteeksi. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan muistuttaa siitä, että tänään on kansainvälinen pakolaispäivä. Ja pakolaisten määrä on noussut kolmella, kolme miljoonaan viime vuosina. Kaksi kolmasosaa näistä kyseistä henkilöistä UNHCR mukaan ovat afganilaisia, afganistanilaisia, somanilaisia, etelä-sudanilaisia ja syyrialaisia. Ja tiedän, että Tämä on ensimmäistä kertaa, kun on eri mieltä, mutta minun on hiukan vaikea ymmärtää tiettyjä asioita. Ensinnäkin tässä esitetään ikään niin kuin turvapaikanhaku olisi ihan homogeenista Euroopan unionissa. Niin kuin kaikilla kolmansista maista tulijoilla olisi mahdollisuus saada turvapaikkaa jäsenvaltioista. Näin ei ole ja se esimerkiksi mm, vaikuttaa afganistanilaisiin. Meillä on sekundaarisia liikkeitä Saksan ja Ranskan välillä jossa tämä hyväksyntäprosessi afganistanaisille on korkeampi kuin Saksassa. Eli mielelläni kyllä kuuntelen teidän sanovan, että te kannatatte vapaaehtoista paluutta. Me emme voi hyväksyä sitä, että, että tällainen vapaaehtoinen paluu olisi tavallisempi vaihtoehto. Totesitte myös, että jäsenvaltioilla on velvollisuus ottaa mukaan sen, huomioon sellainen henkilö, joka on lähtenyt maassa, mutta ihmisoikeusjulistuksen artiklan 13 mukaan sanotaan, että kaikilla ihmisillä on oikeus lähteä omasta maastaan. Millä tavalla nämä kaksi kansainvälistä velvoitetta voidaan nivouttaa yhteen? varsinkin kun katsotaan että sitä, että sanotaan, että viranomaisten pitää tarjota matkustusasiakirjat, täytyy olla mukana identifiointiprosessissa. Suhtaudun kyllä aika skeptisesti, kun kyse on Etiopiasta ja kun tiedetään, että Sudanin, mm, Sudanista on tunnustettu joitakin ja 350 on lähetetty takaisin Sudaniin, joista osa välittömästi kidutettiin, kun he sinne palasivat. Minusta meidän täytyy yhä enemmän tarkastaa tätä tilannetta ja näemme, että pakolaisten määrä vähentyy Euroopan unionin maalla, maa-alueella. Sopiiko tämä yhteen sen kanssa, mitä maailmassa tapahtuu? Minusta meillä on todellinen ongelma ja meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon äm, pakolaisten aseman, vaikka olemme juuri tekemässä aivan päinvastaista. Kiitos, Anna Gomez. Thank you, Mr. Mordew. I... Kiitos, herra Mordew sanasta sanaan samaa mieltä, mitä kollegani Mari Kristin Vergia sanoi. Haluaisin lisätä, että palasin juuri terveysvaliokunnan valtuuskunnan matkalta takaisin Kataniaan. Siellä vastin taas, että tulijoiden määrä, satella on muuttajia ja pakolaisia on dramaattisesti vähentynyt, mutta voi myös vahvistaa sen käsityksen siitä, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole vain kykenemättömiä, vaan ihan tahtomattaan salivat sen, että siis ihan tahtojen salivat sen, että mafia ja ihmiskauppiaat toimivat ja katson lauttaa ja se on sitten säännöllisesti päivittäin. Se tuo ihmisiä Maltalta juurikin Katanian tai Bosalon, jossa näemme tuon lautan. Tiedämme ja komissio tietää, että on nyt suuri skandaali, kun on tällaisia suuria ohjelmia, joita Malta myy Schengen-viisumeja esimerkiksi libyalaisille, algerialaisille tuhansittain, joten kuka tahansa voi tuollaisen maltalaisen viisumin myötä mennä tuolle lautalle ja ei ole mitään valvontaa sitten Kataniassa, niin kuin meille Italian viranomaiset sanoivat. En ainakaan satamissa. Ongelmia on esiintynyt sitten lentokentillä juuri kun on samantyyppisiä tilanteita, joten jäsenvaltiot, no ok, no, ne että nämä ihmiskauppiaat johtavat showta ja se juuri selittää tämän sen takia kysyn, tätä, kysyn tästä, koska mainitsit, mainitsitte tämän IOMn YK pakolaisjärjestön ja EUn tuen sille, että ihmiset palaisivat Libyaan tai siis Libyasta kotimaihinsa. Entäpä sitten, mitä komissio sanoo kun YK on tuo pakoteluettelo Libyan, joka sisältää kuusi ihmistä, joista kolme on ollut sotilaskomentajia ja kaksi heistä selvästi on saanut rahoitusta EU-ta ja johtanut säilönottokeskuksia, jossa on kirjoitettu ihmisiä ja kohdeltu ihmisiä huonosti ja he johtavat näitä verkostoja, jotka laittavat ihmisiä laivoihin ja aluksiin. Alukset, jotka esim. operaatio Sofia ei voi pelastaa. On tämä fasisti Salvini, joka syyttelee kansalaisista, mutta kansalaiset pelastavat ihmisiä, koska muuten kukaan muu ei mene pelastamaan ihmishenkiä. Unaformats Sofia-operaatiolla ei ole mandaattia pelastaa ihmishenkiä. Tietysti he tekevät niin kuin he löytyvät keskellä merta kansallistavista, mutta heillä on mandaattia mennä pelastamaan. Se ei päässyt siihen, miksi kansallisjärjestö pitää olla ne, jotka pelastavat ihmishenkiä. Kysymykseni teille, herra Mordew, ja koska mainitsitte tämän tilanteen, voiko komissio nyt selvittää, mitä rahoja on lähetetty eteenpäin ja millä on rahoitettu näitä ihmisiä, kun ihmiset ovat pakotelistalla. Miten tämä voi jatkua? Miten jäsenvaltiot eivät voi nyt kantaa vastuutaan? Minä syytän heitä siitä, että he tieteen tahtoen mahdollistavat ihmiskaupien verkoston toiminnan, joka huolehtii siitä, että ihmisiä siirtyy EU. We've got the tulkit lopettavat tasan puolelta johtuen näistä työkiistoista. Judy tuo fasilitointi edellinen kohta käsitellä, mutta jos haluat laittaa jotenkin kirjassa muodossa tänne, niin se on ok. Olet viimeinen puhuja sitten taas Herra Mordew. Uh, uh, Kiitoksia. Ja minä tuen tulkkien toimia. Kiitoksia Mordew tänne. tässä keskustelussa, jota käydään kaksi kertaa vuodessa, niin siinä on yhä enemmän sisältöä ja se on hyvä asia. Ja toinen toiveeni olisi, että ehkä ensi kerralla mainitsemanne maat ovat myöskin taulukossa. Ajattelen nyt erityisesti Etiopiaa. Palautusmäärät ovat varmaan hyvin alhaisia, mutta se olisi mielenkiintoista nähdä, koska nyt olette puhuneet vähän niin kuin näistä voittajista palautuskysymyksissä – ja meidän on tärkeää ymmärtää, mikä on tulos kaikkien sopimusten osalta, olivat ne sitten muodollisia tai epämuodollisia. En kuullut pari aikaa, minuutti oli ehkä jo puhuitte tästä, mutta kun ajatellaan Marokon ja Tunisian neuvotteluita ja muita maita, neuvotteluissa hankala kohta on se, että Eurooppa ei vaadi ainoastaan, että otetaan omat kansalaiset takaisin, vaan myöskin ihmisiä, jotka ovat matkustaneet kyseisen maan läpi EU-hun. Ja Tunisia ja Marokko esimerkiksi eivät halua tällaista, ja ymmärrän sen kyllä. Eli onko EU muuttanut toiveitaan näiden palautussopimusten suhteen? Olen skeptikko mutta uskon kuitenkin, että turvapaikkapolitiikkaan on yhdistettävä palautuspolitiikka. Eli mikä tässä on tilanne? Sanoitte, että mitään edistystä ei ole tapahtunut, mutta voisiko Euroopan parlamentti tehdä jotain, jotta asia etenisi? Sitten Etiopia. No, tämän esitys esityslistalla huomenna se on hyvä, koska haluaisin että kysymyksiin vastataan ajallaan, mutta tämä on hankala rakenne. Kyse on sopimuksesta, jota ei ole julkistettu, mutta se on vuotanut. Ja tästä äänestettiin neuvoston kokouksessa, maatalousministerien kokouksessa. Ja ensimmäisessä kohdassa todetaan, että tämä oli oikeudellinen asiakirja, siihen ei liity mitään oikeuksia – ja siinä on todettu myöskin, että kyse ei ole vain vapaaehtoisesta palauttamisesta, vaan myöskin pakkopalautuksesta, eli että Etiopia hyväksyy pakkopalautuksia. Aikaisemmin sanottiin, että palautukset ovat ok, mutta ainoastaan vapaaehtoiset. Ja Etiopian suurlähetystö sanoi, että se ottaa ainoastaan vapaaehtoisia ihmisiä takaisin. Voisitko kertoa tästä hiukan enemmän. Siis tämä ei ole lainsäädäntöä, mutta tästä kuitenkin äänestettiin neuvostossa ja se toimii pohjana sille, että ihmisiä palautetaan. Ja milloin Euroopan parlamentti saa nähdä tämän tekstin virallisesti? Kiitos. Herra Mordiu, kaksi minuuttia vasta tai tulkkauksen kerran, sen jälkeen sitten pelkästään englantia. Olkaapa hyvä, Simon. Very much. Um, let me stop. Kiitoksia. Aloitan siitä, mitä Virgia totesi. Minusta on erittäin tärkeää, että painotan jälleen kerran sitä, että ei pakko palautusta. Se ei ole mahdollinen ilman, että meillä on yksilökohtainen prosessi, jossa katsotaan yksityiskohtaisesti täysin kunnioittain tuota yksilön tilannetta ja katsotaan tuota nimenomaista tilannetta siinä maassa, josta henkilö tulee. Meillä on myös valitusprosesseja mukana tässä lainsäädännössämme. Ne mahdollistavat sen, että henkilöt voivat viedä tämän prosessin tuomioistuimeen ja sitten tuomari tekee lopullisen päätöksen. Minusta meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Me emme puhu henkilöiden palautuksesta silloin, kun heidän turvapaikkahakemuksensa kohtaan on kieltäydytty. Tässä kysymys on palautetuksesta. Silloin kun yksilötasolla nämä ihmiset eivät ole, ne heidän tapauksensa eivät ole olleet perusteltuja. Mutta varmasti olette tässä suhteessa samaa mieltä. Olette aivan oikeassa huomauttaessanne, että edelleenkin on olemassa erittäin paljon eroja turvapaikkaa luvuissa – edustaja Vergia otti esille Afganistanista tulleiden hakemukset, jos on yhdessä jäsenvaltiossa niitä on hyväksytty 1 prosenttia ja 99 prosenttia toisessa. Tästä syystä näistä kahdesta osiosta minusta voi tehdä johtopäätöksen, että on niin hyvä, että tämä EASO on vienyt eh, suuntaviivansa loppuun. Ja no, ne tavoitteena on siis tarjota yhteinen pohja ja ymmärtämys turvapaikkakysymyksissä tilanteissa kolmansissa maissa ja tuoda lähestymistä enemmän näissä kysymyksissä esille. Tämä on myös alue, jossa uskon, että ehdotus Euroopan turvapaikkaviraston muuttamiseksi Euroopan turvapaikkavirastoksi on asia, jossa voidaan toimia johdonmukaisemmin. Ja se myöskin poistaa kannustimia tuon turvapaikkashoppailun tieltä. Vapaaehtoiset palautukset ovat sellaisia, että meidän politiikkamme on kaiken kaikkiaan vapaaehtoista. Olemme myös saaneet nähdä, että vapaaehtoinen palautus on usein keino, jota käytetään tai joka hyväksytään mahdollisen palautettavan puolelta. Valitettavasti tulkien työaika on nyt päättynyt. many of the people whose asylum cases have been